Iniziamo i lavori. Ho spaventato Madame Le Grippe. <laughs> allora, eh, iniziamo i nostri lavori. Avverto prima di tutto che... ensin haluaisin kertoa teille, että kuten aina, niin tämä kokouksen menee nettiin, koska EPTV tässä meitä samalla kuvaa. Eilen herra Martinezin syntymäpäiviä vietettiin, joten mielestäni onkin aivan oikein, että toivotamme hänelle paljon onnea koko valiokunnan nimissä. Näin Esityslista on jaettu teille jo 19. tammikuuta. Ja, mutta meidän ohjelmamme on muuttunut täysin. Ensinnäkin, koska äh, Janna Kuu on sairastunut, eikä hän voi tulla tänne tänään. Ja hän on esittelijänä Euroopan tason poliittisista puolueista, ja siksipä meidän on lykättävä tätä asiaa. Lisäksi näinä kokouksemme jälkeen piti olla koordinaattorien kokous, mutta jotkut koordinaattorit eivät voi olla paikalla tänä iltana, joten meidän täytyy siirtää koordinaattorien kokous huomiseen. Lisäksi sopimuksen muuttamisesta yhteisesittelijät eivät voi olla paikalla kello 10.30 huomenna eivät voi olla paikalla silloin, kun oli suunniteltu ja siksi eh, he tulevat huomenna paikalle kello 10.30. Joten tänään käsittelemme oikeastaan ainoastaan Kosakin kehitystä eh, Martinez Martinezin kanssa ja sitten minun eh, mietintöni 51 artiklasta ja huomenna sitten koordinaattorien kokouksen jälkeen puhemies Wallis kertoo meille – parlamentin ja komission yhteisestä avoimuusrekisteristä ja sen tilanteesta. Tämän lisäksi huomenna muihin asioihin haluaisin lisätä 116 artikla työjärjestyksen kysymyksen. joka käsittelee oma-aloite mietintöä, koska neljä eh, esittelijää ja muut toimielimet ovat sitä mieltä, että eh, tässä on ollut eh, tehty virhe ja tämä virhe pitää korjata, ja, mutta puhumme siitä huomenna. Nyt voimme mennä ensimmäiseen kohtaan esityslistalla, toiseen kohtaan esityslistalla puheenjohtajan ilmoitukset. Kerron viimeisestä koordinaattorien kokouksesta 13. Eh, ja 12. tammikuuta. Eh, päätettiin, että Messerschmitt on esittelijä oikeusasian valiokunnan eh, menevästä lausunnosta paremmasta lainsäädännöstä. Ja mitä tulee 123 artiklan soveltamiseen, niin tämä meni EPPlle, mutta esittelijä ei ole vielä nimetty. Sitten 128 artiklan äh, tulkinta, jossa oli kyse parlamentin oikeuksien puolistamista tuomioistuimesta, niin tätä puheenjohtaja tulee tarkastelemaan. Ja mitä tulee sitten ihmisoikeuksiin ja perusoikeuksiin päätettiin, että täytyy seuraavassa vaiheessa eh, nimittää sitten uusi esittelijä. Komission jäsen Reding on kutsuttu seuraavan kokoukseemme esittelemään tai yhteen seuraavista kokouksista esittelemään eh, Euroopan kansalaisuuskysymyksiä. Lisäksi eh, tiedotuksen toimielinten välinen tiedotusryhmän toimielinten välinen kokous. Tämä ryhmä ei ollut tavannut pitkään aikaan ja viime kokouksessa keskusteltiin siitä, miten Euroopan kansalaisille kansalaisuutta voitaisiin vahvistaa ja muistutan, että tämä vuosi on eurooppalaisen vapaaehtoistyön vuosi. Tämä ei nyt ja ikääntyneiden vuosi, mutta se ei koske meitä, koska me olemme kaikki nuoria. Niin, 2013 on sitten kansalaisuuden vuosi. Ja koordinaattorien kokouksessa katsomme, mitä muita ulottuvuuksia voisimme ehdottaa tämän tärkeän toiminnan puitteissa, jolla voitaisiin lisätä kiinnostusta näihin tärkeisiin aiheisiin Euroopan unionissa. Pöytäkirjat on teille jaettu, ne ovat teillä käytössänne. Jos teillä ei ole kommentteja, niin käytäntömme on, että ne sitten hyväksytään. En näe, että täällä kukaan vastustaisi, joten ne on hyväksytty 8. 9. marraskuuta 2010, 29. marraskuuta 2010 ja 13. joulukuuta 2010. Nyt voimme mennä esityslistan kohtaan neljä, nimittäin Kosakin kehitys. Kuten jo teille sanoin, vara puhemies Miguel Angel Martinez. Martinezin kanssa tapasimme 5 lokakuuta ja meillä on jälleen tänään mahdollisuus keskustella yhdessä ja keskustella Kosakin kehityksestä. Ja hän tulee myös kertomaan meille siitä, mitä tuleman pitää. Minä olen erittäin iloinen siitä, että vieressäni istuu puhemies Martínez. Minulla on ikään kuin yhteispuheenjohtajuus hänen kanssaan. Hänellä on hyvin paljon kokemusta. Ähm, hänen henkilökohtainen historiansa antaa minulle luottamusta, kun hän kertoo meille Kosakin ö, toiminnasta. 10.11. helmikuuta on Budapestissa Kosakin kokous. Kosakin puheenjohtajakokous ja 29.31. toukokuuta järjestetään varsinainen Kosakin kokous jälleen Budapestissa. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin kuin aina, minulla on suuri ilo tulla perussopimusvaliokuntaan. Tässä tällä kertaa en toimi vain varapuhemiehenä, joka on vastuussa suhteista kansallisiin parlamentteihin. Ja näin olisi ole vastuussa myös Kosakista, vaan tulen tänne erityisesti pilottiryhmän puheenjohtajana, jotta seuraisin kaikkea käytännön puolta Lissabonin sopimuksen mukaisesti, mitä tulee kansallisen parlamentin mukana olemiseen Euroopan parlamentin toiminnassa. Kiitän puheenjohtaja Kasinia siitä, että hän onnitteli minua tässä syntymäpäiväni vuoksi ja haluan kertoa hänelle, niin kuin muillekin, että me olemme luoneet tällaisen öö, Pohdintaryhmän tarkoituksena on miettiä ikää Ranskassa, koska Ranska on ainoa kieli, jossa missä 60 vuotta kestää 20 vuotta, joten, joten sen jälkeen sitten odotellaan vain kun tätä 80 vuotta. Ja mitä sitten tulee tämän päivän kokoukseen, kokoukseen haluaisin hiukan kertoa, miten Kosakissa on mennyt ja lopuksi varmastikin teille sopii, että on hiukan henkilökohtaisempiakin kommentteja. Ja kerron, että pyrimme vahvistamaan niin kosakokousta kuin pysyviä hyviä suhteita kansallisen parlamentin nämä suhteita meillä onkin ja minkälaisia tulevaisuuden näkymiä kosakilla on. Ensin on hienoa tehdä työtä puheenjohtaja Kasinin rinnalla jatkuvasti. Olemme toimineet erittäin hyvässä yhteistyössä ja olemme tukeneet toisiamme tässä yhteydessä ja uskon, että olemme saaneet myös hyviä tuloksia. Ja tehokkuus on lisääntynyt. Kuten te tiedätte, viimeinen työjärjestysuudistus uudistuksen kautta, että yhdessä herra Kasinin kanssa johdamme Euroopan parlamentin valtuuskuntaa, joka lähetetään COSAC-kokoukseen. Ja viimeisessä kokouksessa meillä oli mukana neljä kollegaa, jotka antoivat varsin hyvän panoksen. Herra Melan Skos, joka on myös varapuhemies parlamentissa Rova Pervans Perez, Era Messernich, jolla oli, on aivan erityinen rooli omassa valiokunnassaan ja mukana oli myös tietenkin herra Brock, Helmar Brock. Minun mielestäni jotkut todellakin oikeuttivat läsnäolonsa aiheella, jotka löytyivät esityslistalta. Yksi koski taloudellisia suuntaviivoja, yhteistä politiikkaa, maanpuolustus ja turvallisuuskysymyksissä. Vaikutelmat, jotka minä sain ja, tai sihteeristö kertoo, että minä vaikutelmia, ovat toisaalta sellaisia, että kokous, joka pidettiin täällä Brysselissä, sai aikaan hyvää keskustelua, mielenkiintoista keskustelua niinkin tärkeissä kysymyksissä, kuten taloudellinen ohjaus, EU 2020 strategia kestävä kehitys ja luonnollisesti mm, mielestäni kokoukset olivat mielenkiintoisia ja siellä oli hienoa vaihtaa mielipiteitä. Mukana oli herra Le Terme, herra Barroso ja myös neuvoston puheenjohtaja herra Van Rompuy. Minulle tulee sellainen vaikutelma, että Kosakissa on pyrkimyksenä ylittää tällaisia sääntökysymyksiä, toisisuusperiaatteita, sivuovikysymyksiä, joitakin muita menettelytapakysymyksiä, että käytäisiin käsiksi keskusteluun, jotka liittyvät suuriin tärkeisiin horisontaalisiin kysymyksiin, kuten unionin tilanne tai komission työohjelma. Yleisesti ottaen tekstit, jotka siellä hyväksyttiin tässä Kosakin kokouksessa Brysselissä, tämä kutsutaan, tässä on tämä panosteksti tavallaan ei ole Mielestäni tässä otettiin mukaan erilaisia kommentteja ja muutostarkistuksia, joita Euroopan parlamentin delegaatio oli tehnyt. Ja onneksi pystyimme saamaan aikaan yhteisymmärrystä. mitä tulee parlamentin välisiin suhteisiin, ulkosuhteisiin, puolustuspolitiikkaan. Tässä Elmar Brokilla on erittäin vahva rooli kokouksessa. Niin tältä pohjalta pystyttiin hyväksymään teksti, jonka myös Euroopan parlamentti voi hyväksyä, vaikkakin aina oltiin tilanteessa, joka ei välttämättä ole niin miellyttävä Euroopan parlamentille mieluisa näissä tilanteissa. Varsin usein tehdään, esitetään tällainen alkuperäinen teksti, joka on varsin jo epämieluisa Euroopan parlamentille, erityisesti siinä mielessä, että to, toimitaan ikään kuin Euroopan parlamentti olisi joku ulkopuolinen elin koko kosakissa tai kosakille. Ja näin ollen monien muutosesitysten ja tarkistusten ja pitkien keskustelujen jälkeen, ja kun paljon sitten liittoutua, niin sitten kävi ilmi, että Euroopan parlamenttia ensin kohdalla on erittäin huonosti ja ikävästi. Ja sitten kohtalaisesti. Ja alussa kohdalla, kohdellaan huonosti ja sitten tuskin kohtalaisesti lopussakaan. Niin, no se nyt on ihan ok, olisi ok, mutta ei se kyllä käy, koska me sitten tulee sellainenkin hetki, jolla no, hyväksytään sitten näitä tekstejä, joissa ei olisi ollenkaan huono asia, että että parlamentti ei pysty hyväksymään sellaista tekstiä, missä käsitellään – asioita, joilla pyritään sääntelemään Euroopan parlamentteja. Tämä on yksi näistä ongelmista, joita eteen siellä tuli. Toisaalta täytyy sanoa, että oli paljon tällaisia jännitteisiä hetkiä. Ja asenne oli jopa aggressiivinen ja vihamielinen joidenkin kansallisten parlamenttien suunnasta. Aivan erityisesti mitä tulee toimielinten väliseen sopimukseen parla- Euroopan parlamentin ja komission välillä. Lopuksi se pitäisi ehkä käsitellä näitä kysymyksiä hiukan enemmän periaatteen pohjalta, mutta teksti, joka sitten näistä keskustelusta syntyi, ei ole sellainen teksti, jota emme olisi voineet allekirjoittaa kuitenkaan. Mutta minua kuitenkin huolestuttaa kovasti tämä selvän vihamielinen asenne tiettyjen parlamentaisten edustajien kohdalla joistakin maista. Aivan erityisesti suomalaiset kollegat ja myös oman poliittisen ryhmäni kollegat, he olivat varsin aggressiivisia, todella. Ongelma on niinkään siinä, etteikö voisi ilmaista, ilmaista kantaa paremmin suuntaan, mutta tämä suomalainen esimerkiksi, tai häntä seuraa sitten toinen ruotsalainen myöskin muuten omasta poliittisesta ryhmästä tai puolueestani, niin olisi aivan samassa tilanteessa. Tämä kyllä on hiukan huolestuttavampaa joo. Ja huolestuttaa todellakin vielä enemmän. Tämä hämmästyttää vähemmän, mutta siltikin huolestuttaa se, että osa brittiedustajista yhtyvät sitten tähän liikkeeseen – Ja sitten yllätys vielä suurenee, kun hollantilaisetkin kollegat puhuvat samassa, samalla tavalla ja sitten alkaa kyllä jo ö, sulakkeet palaa ja sitten vielä muitakin löytyy samalta, samalta linjoilta. Ja erityisesti hämmästyttää se, että tällaisena hetkenä johtuen ehkä kohteliaisuudesta muut pysyvät sitten aivan hiljaa toistaiseksi ja mykkinä. Ovat siellä mykkinä tai sitten niin vain vähän e- eri linjo, ovat sen verran eri, vähän eri muistaa, että loppujen lopuksi Euroopan parlamentin sitten jää aivan eristyksiin, ikään kuin olisi kyseessä täysin vastakkaiset vihamaiset ryhmät, vaikka alun perin lähtökohtana on, että kyseessä ovat ihmiset, jotka toimivat samansuuntaisesti suuntaisesti ja se mihin pyritään on täydentävyys ja hyvät suhteet. Näin ollen tätä asiaa kyllä pitää käsitellä, mutta lopuksi vielä kommentoin hiukan syvällisemmin tätä. No joka tapauksessa siellä tuli esille myös erittäin tärkeitä faktoja Kuten sanoimme, päädyimme hyväksyttävään sopimukseen siitä, miten interparlamentaarisesti seurataan ulko- ja turvallisuus- ja puolustuspoliittisia kysymyksiä ja todennäköisesti puheenjohtajakokouksessa, joka pidetään varsin lähitulevaisuudessa huhtikuun alussa, niin uskon, että siellä sitten huomattavasti edistetäänkin näissä kysymyksissä tämän suuntaisesti. Ja koska belgialaiset tuntuvat ovat erittäin vastuullisia näistä kysymyksistä, niin minulla on kyllä suuria toiveita siitä, että saamme aikaan varsin tyydyttävän tuloksen meidän kannaltamme katsottuna. Ja mielestäni on erittäin substanssitäyteisiä, ei ristiriitaisia kysymyksiä, jotka ovat seuraavassa parlamentin kokouksessa. Nämä koskevat turvallisuutta, vapautta, oikeutta, Europol, Eurojustia ja sitten on myös Euroopan ohjausjakso kyseessä. Haluaisin sanoa teille jo nyt ja osoittaa kunnioitustani Belgian parlamentin kahta kamaria kohtaan ja mikä sen rooli täällä oli, koska he tavallaan ratkaisevalla tavalla öö, mm, vähensivät näiden vihamielisten puheenvuorojen mennessä joissakin tapauksissa jopa äänestystulokset muuttuivat ja sitten olisimme joutuneet varsin hankalaan tilanteeseen. Ja sitten kun belgialaiset panivat kaikkensa peliin, niin silloin tuli kyllä selväksi, että muut, esimerkiksi italialaiset parlamentin jäsenet, jotkut ranskalaiset kollegat myös sitten toimivat hiukan järkevämmin toimivat, ettei pyrkivät näin tavallaan korjaamaan näitä suhteita eri tahojen kesken. No joka tapauksessa, mitä sitten tapahtuu Unkarin puheenjohtajakaudella? Puheenjohtaja Kasin ja minä ihan viime viikolla kolme päivää sitten keskustelimme Eurooppa-asioiden valiokunnan puheenjohtajan kanssa Unkarin parlamentista ja samoin ulkosuuden valiokunnan kanssa. Euros, valiokunnan puheenjohtaja johtaa Budapestin kosakokousta ja myös helmikuussa puheenjohtajakokouksessa ja sitten 29.30. toukokuuta vielä. Minun täytyy sanoa, että nämä henkilöt todellakin tuntuvat olevan kohteliaita, myönteisiä, valmiita e- edesauttamaan poliittista vaihtoa ja keskustelua poli- poliittisista prioriteista Unkarin kaudella. Meistä heidän ohjelmansa on todellakin pitkälti oikein osuva. Sitten Eurooppa-asian valiokunnan puheenjohtaja – välitti meille pyynnön Tanskan parlamentista. Siinä pyydettiin, että Kosakin keskusteluissa otettaisiin, otettaisiin mukaan viestintävälineiden vapaus, jotta tavallaan seurattaisiin sitä linjaa, jonka jotkut olivat ottaneet esille, että osoitettaisiin puheenjohtajamaa Unkarille, että sen ehkä pitää myös voida tehdä itsekritiikkiä, harjoittaa itsekritiikkiä. Minun omasta puolestani herra Kasinin puolusta annoimme heille sellaisen vastauksen, että olimme samaa mieltä Unkarin delegaation kanssa siitä, että tämä asia ei tavallaan kuulunut mukaan esityslistaan, joka on tätä kokousta varten laadittu. Emme hallinnut mitään yhteenottoa, vaan edetä asioissa. Me käsitellään tätä puheenjohtajakausiohjelmaa. Sitten toinen kirja tuli myös Tanskan parlamentista. Siinä vietet, viitattiin jälleen kerran kielikysymykseen, monikielisyyteen. Tämä on minulle aivan erityisen tärkeä asia, koska eri, sen lisäksi, että olen suhteessa näistä parlamentin suhteista, olen myös vastuussa monikielisyyskysymyksistä ja Folketingetistä Tanskasta ehdotettiin, että toimisimme englanniksi ja ranskaksi, koska näin meenot laskisivat ja en tiedä mitä muuta, mitä muuta vielä. Todellakin radikaalisti he pyysivät jotakin aivan erilaista kuin Euroopan parlamentissa on periaatteena ollut. Ja jossakin vaiheessa minä kyllä sanonkin, että ei minua yhtään huolta, jos tehdään työtä kahdella kielellä, mutta silloin kukaan ei pysty omallaan puhumaan. Jos kukaan ei pysty puhumaan omalla kielellä, silloin se on ihan ok. Jos puhutaan englantia ja ranskaa, jos ranskat osat eivät voi puhua ranskaa, se eivätkä englantia, voi puhua englanniksi. Silloin kukaan mukaan ei sitten puhu se omaa kieltään Siis pantaisin jotkut maat tällaiseen alalyöntiasemaan suhteessa muihin ja ottaisin heiltä pois kielen, oman kielen käyttöoikeus. Meistä kuitenkin tällainen idea ei kyllä tule lähtemään sen kummemmin lentoon. Puheenjohtaja Kasini puolestaan ehdotti ja sai kaiken tukemme tässä, että keskusteltaisiin kansalaisaloitteesta ja että puhuttaisiin myös vaalilaista, eurooppalaista vaalilaista. Mutta viimeisessä kosake, viimeisen kosakin, kosakin troika ei tuntunut puoltavan. Minä tietysti, jos niin on tätä mieltä, niin mielestäni me voimme uudistaa sitä tämän aiheen ja edelleen puheenjohtaja Kasin ehdotti, että otettaisiin uskonnonvapaus esille. Mitä tulee näihin muihin aiheisiin, puhumme unionin tilasta, pääministeri Orbanin ja puheenjohtaja Barroson ja varapuheenjohtaja Tseskovitsin kadulla sitten talouden ohjaus, Euroopan ohjausjakso, taloudellinen ohjaus 12 vuoden komission ohjelma ja tietysti kuuntelemme myös Belgian puheenjohtajakauden raporttia koskien huhtikuun alun puheenjohtajakokousta. Ja sitten lopuksi olen sitä mieltä, että, että, että on edelleenkin tällaisia vaikeuksia kosaksuhteissa, mutta itse asiassa näitä ongelmia on kansallisten parlamenttien kanssa. Se ei ole varsinaisesti ongelma, joka liittyy Euroopan parlamentin identiteettikysymys, mutta se liittyy kansan parlamentin oman identiteettiin pikemminkin ensinnäkin koska sopimuslaatioina, joita mekin olimme, olivat sitä mieltä, että meitä tulee olemaan 27 kansallista parlamenttia, Euroopan parlamentin kanssa sitten 40 kamaria mutta nyt on jo maita, jotka joilla on alueellisia parlamentteja, joilla on la- yksinomaisia lainsäädäntöoikeuksia. Uskon, että tämä koskee vain Saksaa, Itävaltaa, Espanjaa ja Belgiaa. Mutta nyt onkin, että ei näin ole, vaan Portugalissakin on alueellisia parlamentteja, joilla on lainsäädäntövaltuuksia. Samanlaista löytyy Suomesta, Ahvenanmaan saarelta ja sitten voimme ei puhutakaan 40 kesken, vaan tämä voi päätyä 120 eri osapuoleen, joten ymmärrätte varmastikin, että niin kuin ranskalaiset sanovat, tässä tavallaan kyllä öö, ei näe enää metsää puilta, joten tulee varsin kompleksinen tilanne. Samanlainen tilanne voisi syntyä vaikka Fääro-saarten, Fäärsaarten kohdalla Tanskassa tai ajatellen tiettyjä parlamentteja yhdistämässä kuningaskunnassa. Skotlannin sanoma edustajan laitoksessa ja niin edelleen, joten varsin monimutkaista. Sama koskee myös kansallisten parlamenttien erilaisuutta, mitä tulee kokoon, miten ne suhtautuvat Euroopan kysymyksiin ja missä määrin ne pystyvät Lissabonin sopimuksen mukaisesti hoitamaan näitä vastuualueita, jotka eteen ovat nyt tulleet. Ja sitten yksi on, ei kuulu kansallisiin parlamentteihin, mutta tällainen tietty euroepäily, jota Euroopasta löytyy, ja se sitten näkyy ja heijastuu myös kansallisiin parlamentteihin. Mielestäni olemme tänä vuonna edenneet aika paljon, mitä tulee järkiperäistämiseen suhteissamme, ja kun ajatellaan sitten teidän valiokuntaa, niin te olette antaneet varsin tärkeän panoksen näissä kysymyksissä ja olemme onnistuneet koordinoimaan niin, että yhdessä kuukaudessa ei pidetä valtavasti kokouksia sitten jatkossa ei yhtään mitään, vaan olemme hyväksyneet nyt yhden vuoden ohjelman jossa on toi parlamenttien välistä toimintaa Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä valiokuntatasolla. Ja mielestäni olemme varsin tyydyttävällä järkevällä tavalla edenneet. Sallikaa minun vielä lopuksi kommentoida perusongelmaa, joka käsissä on. Ja käyttäisin hetken myös siihen, että käsitellään näitä vaihtoehtoja. Ongelma johtuu joidenkin kansan parlamenttien visiosta, joka minusta on täysin virheellinen ja aika mieletönkin, mutta he kuitenkin sanovat, että kun Euroopan parlamentti val- saa itselleen suurempia vastuukiintiöitä tai toimivaltuuksia, niin tämä sitten näkyy askeleena taaksepäin, mitä tulee Eurooppa-hankkeen demokratisaatioprosessi. Mistä tämä on varsin virheellistä aivan mieltä, koska aina olen ollut sitä mieltä, että Eurooppa-hankkeen demokratisointi voidaan mitata ennen kaikkea niin, että jatkuvasti parlamentti perussopimus perussopimukselta saa valtaa uusia toimialoja. Ja joka kerta tietysti, kun Euroopan parlamentti voittaa uuden suuremman päätösvaltuuden, niin tämä tietenkin sitten vähentää päätösmonopolia, joka tähän mennessä oli neuvoston, neuvostolla eri politiikan alueilla. Mutta minä en koskaan voinut kuvitellakaan, että tiettyjä kansallisia parlamentteja tulisi siihen näkemyksen, että tämä suurempi toimivalta, yhteispäätösvalta Euroopan parlamentissa ja vähempi päätös monopolineuvostossa olisi heille askel taaksepäin, koska hehän ymmärtävät, että he valvovat äh, neuvostoa, koska kerran valvovat omia hallituksiaan neuvostossa. Niin on ollut 22 kansallisen parlamentissa edustajana. Ja olen käsitellyt Eurooppa-kysymyksiä ja ulkoasioita Espanjan parlamentissa. Ja olen ollut opposition edustajana ja hallituspuolen edustajana, joten minä kyllä tiedän, minkälaista kontrollia tai valvontaa mikä tahansa kansallinen parlamentti voi käyttää Eurooppa-neuvoston suhteen. Joten tältä liikelähteen tuntuu aivan järjettömältä ajatella, että se, että Euroopan parlamentilla on enemmän toimivaltuuksia, niin tämä sitten tarkoittaisi sitä, että koko prosessin demokraattisuuden aste vähenee. Tämä on hankala kysymys, koska kun ajatellaan niitä, jotka ajattelevat näin, niin tähän voidaan liittää kaikki, liittävät nekin, jotka eivät vastusta, jotka vastustavat tätä projektia, Euroopan projektia, ja ne sitten he vastustavat sitä mitä tahansa, niin kuin voidaan mm, nähdä kaikissa valiokunnissa täällä parlamentissakin täysistösalissa, että on aina joillakin tulee ensimmäisen sana ei mieleen. No, tällaisessa tilanteessa nyt ollaan ja Ja tätä pitää käsitellä varsin varovaisesti. Mielestäni on kaksi ongelmaa, jotka täytyy ratkaista. Ensinnä hankaluus, jota, jonka näen vähemmän täällä Brysselissä, olen varma, että herra samaa mieltä. Nimittäin tämän ongelman mukaisesti kansalliset parlamentit ja komissio äh, komission valtaisia resursseja yrittävät saada aikaan sillan jossa kansalaiset pystyvät valvomaan komissiota. Ja loogistisestikin tämä tarkoittaa sitä, että verrataan siltä myös Euroopan parlamentin suuntaan. Ja tässä tavallaan toimitaan aivan vastoin Lissabonin sopimusta ja valmistelukunnan kantoja, koska Siis tavallaan halutaan tällainen kolmas kammari, ja tästä kyllä keskustellaan aikaisemmin, ja se silloin hylättiin. Tämä oli siis todellinen ongelma, koska komissiosta katsottuna on selvää, että halutaan, että kanssa hyväksyvät sen ja voidaan vierailla näissä parlamenteissa – Kyse ei ole vain komission puheenjohtajasta, vaan muistakin komissaareista. Esimerkiksi maatalouskomissaari kutsutaan maatalousvaliokuntien kokouksiin ja sitten taas liikennekomissaari kutsutaan liikenne, liikennevaliokuntien ää, kokouksiin ja syntyy tällainen yhteysverkosto, jonka tietysti tarkoita olla mitenkään negatiivinen, jos siinä saadaan enemmän tietoa kulkemaan niin edelleen. Mutta jos sitten sitä syntyykin ongelma, jos tämä mekanismi väittää pystyvänsä korvata tämän virallisen menetetavan nimittäin, että Euroopan parlamentti on näissä yhteyksissä komission. Estuvo muy firme. Puheenjohtaja Barroso oli hyvin tiukkana ja oikein ystävällinen parlamentin suuntaan Brysselin kosakin kokouksessa erityisen paljon siis. Haluaisin tätä korostaa, hän ei koskaan näin selvästi ollut puhunut, kun selvästi ympäristö oli vihamielinen ja kuitenkin hän puhui oikein myönteisesti parlamentista ja parlamentin roolista. On mukava voida tämä teille kertoa, sillä hänen puheenvuoronsa oli todella selkeä ja tiukka. Ja kuten tässä jo sanoin, tuossa tunnelma ei nyt ollut sellainen, että oli helppo näin tiukkaa ottaa kantaa ja meidän pitää todellakin kiittää häntä tästä. Ja toinen ongelma liittyy sitten siihen, miten saamme liitettyä toisiinsa sen, mitä sanotaan perustamissopimuksissa ja toisaalta seuranta, ei niinkään valvonta, vaan ulkopolitiikan seuranta ja ulko- ja turvallisuus- ja puolustuspolitiikan seuranta. Tässäkin on erityinen ilmiö havaittavissa. Tässä viitataan edesmenneen läntisen Euroopan unionin istuntoon ja siitä käytetään sellaisia käsitteitä tai siihen viitataan sillä tavoin, että se ei pidä paikkansa ollenkaan. Minä olen sitä johtanut pitkään ja 14 vuotta ollut siellä varapuheenjohtajana ja minä en ole koskaan ajatellut, etteikö se toiminut hyvin ja minä muuten siellä olisi ollut. Se oli kyllähän mielenkiintoinen mm, paikka, mutta jos nyt lähdetään sanomaan, että tuo kyseinen istunto valvoi hallituksia ja valtioita turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alalla, no tämä on nyt täysin todellisuuden vääristämistä. Tästä keskustelun juuri äskettäin Belgian kansalliskokouksen puhemiehen kanssa. Hän on ollut seitsemän vuotta puolustusministerinä ja minä silloin keskustelin hänen kanssaan ja sanoin, että silloin kun te olitte puolustusministeri ja kävitte länsi liiton parlamenttiistunnon edessä, niin vaikuttiko siltä, että joku teitä siellä valvoi? No ei, ei missään nimessä hän sanoi. Me menimme sinne kertomaan, mitä teimme ja selitimme, mistä oli kyse. Eli nyt kyse on siitä, mitä tällä hetkellä pitää tehdä ja tässä on nyt suuri haaste edessä. Tämän valiokunnan jäsenet, kuten herra Gualtieri, en tiedä onko DAFkin tämän valiokunnan jäsen. Joka tapauksessa hän on oikein tärkeä henkilö tässä, tähän liittyen ja myös herra Brock. Me tässä mietimme sitä, miten asia nyt ilmaistaan. Belgian, Belgian parlamentti on juuri laatinut tekstin, jossa on ehdotus tähän liittyen ja saa nähdä, miten tämän käy. Mutta joka tapauksessa nyt tähän ehdotukseen liittyen, joka tuli meiltä Belgialta, puheenjohtajavaltiona, ja johon sitten reagoimme ja teemme siihen muutoksia, tarkistuksia ja olemme yhteydessä belgialaisiin. Me nyt saimme sellaisen asiakirjan, joka on peräisin erään valtion parlamentilta. En nyt halua sitä mainita nimeltä, mutta siellä ollaan kyllä niin aggressiivia Euroopan parlamentin suuntaan, että esitetään tässä ehdotetussa mekanismissa, että kun kokoonnutaan Brysselissä, kun Brysselissä heidän esittämänsä organismi kokoontuisi, se voisi kokoontua missä tahansa, paitsi Euroopan parlamentissa, vaikkapa neuvostossa, mutta ei koskaan Euroopan parlamentissa. Ja sitten toisessa kappaleessa siellä ehdotetaan, että missään tapauksessa ei voida hyväksyä minkäänlaista rahoitusta niille toimille, johon tähän asiaan liittyvät, joka on peräisin Euroopan parlamentilta. Tämä on täysin ennen kuulumatonta, siis on selvää, että ei parlamentin mielestä tämä nyt ole niin kauhea, ettemmekö saa rahoittaa, mutta on kuitenkin ihan ennen kuulumatonta se, että kun tehdään ehdotus siitä, miten tulevan parlamentaarisen valvonnan pitäisi muotoutua koskien siis ulko- ja turvallisuuspuolustuspolitiikkaa, ja että sanottaisiin tämä tällä lailla, että parlamenttia ei siis kohdella huonosti, vaan siellä sanotaan todellakin, niin kuin äsken mainitsin, saadaan kokoontua kyllä Brysselissä, mutta ei koskaan missään tapauksessa Euroopan parlamentin tiloissa. Esimerkiksi neuvosto olisi hyvä paikka järjestää nämä tapaamiset. Ja neuvostohan itsekin käyttää meidän tilojamme mm, aika usein. Eli minusta tuntuu, että tässä nyt vaikuttaisi olevan kaksi vaihtoehtoa. En voida en tiedä, voidaanko näin sanoa vai onko vaihtoehtoja vain yksi, siis onko ehkä yksi ehdotus ja sitten toinen on vaihtoehtoinen ehdotus, eli kaksi ratkaisua. Yksi on se, josta tällä hetkellä puhutaan, eli mietitään sitä, miten Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden parlamenttien suhteet saadaan järjestettyä. Se, että COSAC jatkaisi nykyisen tapaan, no olkoon, mutta niin ei voi olla, että nämä suhteet järjestetään sillä tavoin, että 40 kamarin edustajat ja Euroopan parlamentin edustajat eh, kokoontuvat yhteen ja käydään keskustelua, joka on vain kansallisten parlamenttien keskusteluja, kun Van Rompuy käy sitten siellä Kosakissa. Hän kääntyy ainoastaan kansallisten parlamenttien puoleen ja puhuu ainoastaan niille, sillä meidät hän pystyy tapaamaan koska tahansa. Eli me olemme siellä vähän ulkopuolisina, irrallisina, eikä meille edes sanoja osoiteta. Jos ajatellaan Kosakin toimia, niin tämä asia jatkuu siellä ehkä tähän tapaan, mutta jos ajatellaan laajemmalta kantilta tätä asiaa, niin joko voimme mennä integraatiomekanismin suuntaan, mutta sen pitäisi olla sitten sellainen mekanismi, joka on lukumäärältään ja laadullisesti erilainen kuin 40 plus 1 edustajaa. Ja sitten tämä on siis yksi vaihtoehto, mutta on esitetty toistakin. Mielestäni se ei ole mitenkään ongelmallinen. Ajatus on, että kansalliset parlamentit voisivat koordinoida työtään ihan miten haluavat ja sanoa keskenään mitä haluavat ja ottaa kantaa Euroopan unionin ja sen eri toimielimiin, myös Euroopan parlamentin toimiin ihan miten vain ja sitten jossain vaiheessa tätä prosessia kansallisten parlamenttien koordinaattori, joka on itsenäinen ja vastuullinen, kokoontuisi Euroopan parlamentin kanssa niin, että keskusteltaisiin ja päätettäisiin niistä aiheista, jotka meille kuuluvat perustussopimuksen mukaan. Meillä on siis kaksi vaihtoehtoa edessämme, nämä kaksi. Meidän on tässä pyrittävä edistymään epädogmaattisesti. Voidaan sanoa, että voidaan mennä integraation suuntaan ja toinen, joka on ainakin meidän mielestämme helpompi, olisi se, että me tietysti olemme valmiita käsittelemään mitä tahansa aihetta ihan vapaasti ja vastuuntuntoisesti sen vastuuvalta, mikä meille kuuluu, ja kansalliset parlamentit käyttäisivät sitten yhtä kieltä tai kahta ja, tai 21 kieltä. Ne voivat kokoontua ja keskustella missä vain haluavat, jossain kansallisessa parlamentissa tai neuvostossa, ihan missä vain. Ja sitten esimerkiksi kerran pari vuodessa, ihan miten päätetään, me kokoonnumme ja teemme päätöksiä jotka liittyvät ulkopolitiikkaan ja turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan. Näin asioihin otetaan kantaa ja tehdään jonkinlainen yhteenveto tai sitten ei. Mutta joka tapauksessa silloin, kun yksi taho kritisoi toista ja, tai toinen toista, niin tämä olisi aina kohtuullista ja ymmärrettävää ei ole pakko olla Euroopan parlamentin kanssa samaa mieltä. Tämä voidaan ilmaista, jos Euroopan parlamentti ei ole samaa mieltä kansallisten parlamenttien kanssa, niin tämäkin voidaan ilmaista. Mutta se, mitä ei voida tehdä, on, että meillä on tällainen kosakin tapainen elin, jota voitaisiin soveltaa muillekin aloille, ja jossa parlamentti on mukana, mutta jossa kuitenkin suurin osa ajasta käytetään tämän oman elimen tietyn osan arvosteluun ja ne kommentit ja ehdotukset ja aloitteet, jotka perustus, perusasian valiokunta voisi laatia tähän liittyen ja puheenjohtaja Cassini on tässä erinomaisella paikalla tähän asiaan liittyen. Näistä olisi meille hyötyä ja olisi myös tarpeen, että tekisimme sen työn, mitä tähän asti emme ole hyvin tehneet, eli pitäisi vähän lobata kansallisten parlamenttien suuntaan niin, että ne, jotka ovat hiljaa ja kuitenkin myöhemmin tulevat käytävillä sanomaan, että eivät puolla jotain tiettyä asiaa. No, niiden pitäisi myös siellä kokouksissa puhua, jottei olisi havaittavissa ainoastaan neljän, esimerkiksi neljän parlamentin vihamielisyys, jos siellä tullakin vain neljä vihamielistä parlamenttia ja 32 ovat meidän puolellamme, mutta jos 32 ovat siellä hiljaa, niin eihän tämä ole mitenkään kestettävää. Tässä oli se, mitä halusin teille sanoa. Kiitos siitä, että olette näin kärsivästi kuunnelleet minua tämän aikaa ja puhun teille hyvin suoraan, mutta kun kollegojen kesken täällä keskustellaan, niin on ihan normaalia, että täällä asiat kertoo niin kuin ne itse kokee. Minä olen ollut 12 vuotta tässä parlamentissa, mutta yli 20 vuotta kansallisessa parlamentissa. Eli en minä suhtaudu mitenkään vihamisti kansallisiin parlamenttiin päinvastoin. En minä ole mikään Euroopan parlamentin talebaan, ihan en missään nimessä. Euroopan parlamentti on väline, kansalliset parlamentit ovat myös välineitä ja meidän yhteinen tehtävämme on saada tämä prosessi eteenpäin. Kaikki on siihen sitoutuneet, ainakin moni meistä on siihen sitoutunut. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitoksia puhemies Martinez. Tämä ei ollut muodollinen puhe, vaan hyvin sitoutuneet. Siinä antaa meille pohtimisen aihetta minä olen hyvin paljon samaa mieltä sen kanssa, mitä tässä sanottiin, erityisesti mitä tulee suhteisiin Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä, kansallisten parlamenttien ja hallitusten ja komission suhteisiin. Minulla on vielä se vaikutelma, siitä vierailusta, joka Afkon valtuuskunta teki viime viikolla Lontoossa. Minun olisi ehkä pitänyt ilmoitusasioissa kertoa siitä, mutta puhun siitä nyt, koska se liittyy tähän aiheeseen. Me olimme Lontoossa, tapasimme siellä perus, perustuslakikysymyksistä vastaavan henkilön parlamentista, Eurooppa-asian ministerin, tärkeitä kansalaisyhteiskunnan edustajia. Perus, ähm, perustuslakikysymyksistä vastaavan valiokunnan puheenjohtajan, eurooppa-asioista vastaavan valiokunnan puheenjohtajan. Minun täytyy sanoa, että keskustelut olivat varsin tiukkoja, koska siellä oltiin selkeästi vihamielisiä Euroopan unionia kohtaan. Keskusteluissa käsiteltiin melkein ainoastaan paitsi viimeisessä kokouksessa perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan kanssa keskityttiin siis kaikissa keskustelu lähinnä eh, lakiehdotuksen, jota yhdistyneessä kuningassa tehdään, joka saatetaan eh, jopa pian hyväksyä. Ja tämän lakiehdotuksen mukaan kaikenlaiset muutokset Lissabonin sopimukseen, kaikenlaiset eh, toimivaltuuksien siirrot Euroopan unionille pitää hyväksyä lailla yhdistyneessä kuningaskunnassa ja joissain tapauksissa tähän liittyy jopa kansanäänestys. Ja puheenjohtaja Cash sanoi, että tämä tarkoittaa sitä, että me olemme kyllä hyväksyneet Lissabonin sopimuksen, mutta tämä on vasta yksi, tämä ei ole mikään vaihe seura- jollain tiellä, vaan tämä on todellinen päätepiste, emmekä me voi hyväksyä, me emme voi hyväksyä sitä, että Iso-Britannian hallitus, eh, Iso-Britannian parlamentti toimii tällä tavalla. Mutta tämä on hyvin yleinen lähestymistapa ja meidän on hyväksyttävä tämä eh, realiteetti. Emme me voi jättää sitä huomiota. Ja minä ajattelen, minun henkilökohtainen mielipiteeni on tässä juuri muodostumassa. Minä siis ajattelen, että sellaisissa yhteyksissä, jossa arvostetaan yhteyksiä kansallisiin parlamenttiin, jossa luodaan Euroopan unionia, niin tällaisia kysymyksiä ei saa käsitellä siellä minään yksityiskohtina Lissabonin sopimuksesta pitäisi keskustella päivittäin jatkuvasti eikä pari kertaa vuodessa. Ja lisäksi tarvittaisiin suuri keskustelu Euroopan unionin tilasta. Ja viimeksi Kosakissa oli Van Rompuy ja Barroso. Tämä oli ensimmäinen kerta tietääkseni. Ja heidän tulisi olla paikalla myöskin, tai, paikalla myöskin Budapestissa toukokuussa pitäisi olla Barroso tai vähintäänkin Shevchovic ja äh, Unkarin ulkoministeri. Joten meidän täytyisi keskittyä tähän Euroopan välittämiseen, toimijoiden väliseen äh, toimintaan, jossa kansalaiset otetaan mukaan. Mutta jos emme ota täysin äh, kansalaisten edustajia mukaan, niin on aivan selvää, ettei tämä tule toimimaan. Ja kuten puhemies Martínez sanoi, että heidän tehtävänsä on valvoa valvoa, ähm, valvoa neuvostoa ja katsoa, että demokratia toteutuu Euroopan unionissa. ei ainoastaan pienemmissä maissa, vaan jopa suuressa Saksassa, eh, koska me aloitimme eh, työmme tässä valiokunnassa ja ryhdymme, eh, ryhdymme pohtimaan 36.2008 annettua tuomiota Saksassa. Se asettaa rajoja Lissabonin sopimukselle ja tämä on meidän valiokuntamme tehtävä. Meidän täytyy myös osittain osallistua Kosakin toimintaan, välittää Eurooppaa, yrittää saada aikaan yhteistyötä. Olemme huomanneet ongelmia pienissä kysymyksissä. Ehkäpä liioittelimme, sanoi kollega Angel. Hän oli mukana tässä. Ymmärrän, että saattaa olla varaumia esimerkiksi Euroopan parlamentin mukanaolossa tai kansainvälisten sopimusten neuvottelemisesta. Tästä kyllä voidaan keskustella, mutta näiden huomioiden jälkeen keskustelua voimme rikastuttaa varmasti teidänkin kommenttiinne, joten ensimmäisenä kollega Guerrero. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän herra Martinetia tiedosta ja erityisesti sitä analyysistä, jonka hän esitti. Todellakin onnittelut myös hänen syntymäpäivänsä vuoksi, mutta kun ajatellaan hänen tehtävänsä varapuhemina. Hän toimii lähes kaikissa EPn kysymyksissä, joten tämän kaikki osoitan hän täysissä voimissa ja voi jatkossakin toimia tehtävässään. kun hän esitti yhden konkreettisen kokouksen tuloksia, niin se, mitä herra Martinez teki, hän tavallaan antoi diagnoosin tilanteesta, jossa nyt Eurooppa-hanke tavallaan on. Siis on kyse enemmän kuin parlamenttien välisestä suhteesta. Tää, tässä tavallaan tulkittiin peruslinjoja, jotka tulevat esille sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus tuli voimaan. Ja tämä on varsin huolestuttavaa ajatellen Euroopan unionin tulevaisuutta, Euroopan parlamentin tulevaisuutta, kun puheenjohtaja Cassini kertoi meille, että vieraillessaan yhdistyneessä kuningaskunnassa hän huomasi, kuinka paljon siellä esillä on ajatus siitä, että Lissabonin sopimus ei ole vain yksi askel Eurooppa-hankkeessa, vaan tällainen lopullinen päätepiste, niin itse asiassa se, mitä tapahtuu, on, että on tällaista vahvaa dynamiikkaa kulkea taaksepäin. Ei haluta edes ottaa ei nähdä Lissabonin sopimusta yhtenä pisteenä vain, vaan sellaista kohtaa, johon ei olisi pitänyt koskaan päätyäkin, päätyäkään, ja nyt pitäisi alkaa sitten mennä taaksepäin. Siis olemme pahemmassa tilanteessa kuin pelkästään tällaisessa halvaantuneisuuden tilassa, jos oltaisiin tähän on päädytty niin kuin, tai Lissabonin sopimuksen myötä. Mitä tulee sitten suhteisiin kansallisten parlamenttien kanssa? Toisin kuin herra Martinet, joka on ollut tässä talossa 12 vuotta, 22 vuotta kansallisessa parlamentissa, minulla on kuitenkin ensimmäistä kertaa, kun tulen tänne Euroopan parlamenttiin, enkä myöskään koskaan ole edustanut kansallisessa parlamentissa. Mutta mielestäni tämä aikaisempi vaihe, jolloin Euroopan parlamentaarin jäsen oli myös kansallisen parlamentin jäsen, niin tämä synnytti vähemmän vastustusta kansallisista parlamenteista ajatellen Euroopan parlamentin omaa roolia. Niinpä. Tämä on ollut suuri edustuskel Euroopan parlamentille. Nyt ollaan varsinaisia Euroopan parlamentin edustajia, mutta ei pidä kuitenkaan unohtaa sitä, että tämä on herättänyt jonkinlaista vastustustakin kansallisissa parlamenteissa. Tämä on synnyttänyt vastusta, vastustusta, johon herra Matenskin viittasi. Sikäli, että Euroopan parlamentin toimivaltuudet ovat lisääntyneet varsin kauan. Monet kansalliset parlamentin jäsenet näkivät Euroopan parlamentissa yksinomaisen keskustelukerhon ajattelu paikan, jos tehdään ehdotuksia, eikä ymmärretty, että sillä oli myös toimi, että se vaikuttaisi myös kansan parlamentin toimivaltuuksiin. Valtuuksiin. Ja sitä mukaan, kun EUn parlamentin toimivaltuudet ovat lisääntyneet, niin nyt sitten ikävä kyllä EUn parlamentti aletaan nähdä kilpailijana, eikä tahona, jonka kanssa pitäisi koordinoida toimintaa. Myös tavallaan toimitaan tiettyjen politiikan alueen kansallistamista, uudelleen kansallista vastaan. Ja kun ajatellaan hallitusten välisiä sopimuksia, ja mietitään uudestaan, ovatko jotkut Euroopan ulottuvuuden omaavat politiikat, sellaista ne pitäisi ottaa takaisin kansallisella toimialueelle. Esimerkiksi kun on keskusteltu taloudellisesta ohjauksesta, on nähty millaista vastustusta löytyy monista maista – kanssa toimielimistä. Mitä tulee näihin valvontaoikeuksiin tai muihin oikeuksiin, että näihin liitettäisiin Euroopan ulottuvuus eikä liitettäisi tätä asiaa vain kansallisiin varainhoidon valvojien toimintaan tai muihin taloudellisiin toimijoihin. Vast- tässä haittaa myös dynamiikka, jota näkyy joskin on enemmän kuin muissa, nimittäin kriisin aikoina niin kuin tällä hetkellä syntyy tiettyä syyllistämistä, Brysselin osoittelua. Bryssel nähdään tavallaan kokonaisuutena ja sitten vastustaa näitä päätöksiä. Ja, e, ja unohdetaan omien, omien päätökset, jotka tällä hetkellä ovat rajoittavia päätöksiä. Kyllä tässä on budjettileikkaukset, vähennetään – sosiaaliturvaa ja varsin usein tämä kaikki liitetään, liittyy työttömyysongelmaan ja monissa maissa kansalliset hallitukset, jotta suojautuisivat itse ja puolustautuisivat, niin se, että ehkä tällaisiin toimiin ei muuten ryhdyttäisi, mutta niitä sitten sanellaan tästä superrakenteesta Brysselistä. Ja Lopuksi, puheenvuoron lopuksi, tässä viitattiin Saksan perustuslakituomioistuimen päätökseen, joka sen lisäksi, että tulkitsee eri kysymyksiä. Tämä tuntuu tavallaan sympaattiselta päätökseltä monien kansalaisten, hallitusten, toimijoiden silmissä tästä voi tulla sellainen kuva, että Eurooppahan on mennyt liian pitkälle. Ja sitten ne kieltävät, niin kuin tämä päätöskin tavallaan tuomioistuimesta, heittää epäilyn varjon täyden demokratisen legitiimiyden, joka kuuluu Euroopan parlamentille. Niin, että o- tavallaan olemme historiallisessa vaiheessa, jossa uudelleen mietitään sitä, että kansallisvaltioilla on legitimiteetti ja se, että ne ovat Euroopan hankkeen pohjana. Ja kaikki, mitä tähän sitten jatkossa on lisätty, eurooppalainen kansalaisuus, politiikkojen yhteisöllistäminen ja niin edelleen, kaikki tämä on joutunut tavallaan epäilyn alaiseksi. Ja tässä mielessä ehdotukset, jotka herra Martínez esitti, ja viittaan niihin kohta tarkemmin, niin tämä on varsin suuri haaste myös tälle valiokunnalle. Täällä meillä on velvollisuutena, samoin myös Euroopan parlamentissa kokonaisuudessaan velvollisuutena on uudelleen saada aikaan eurooppalaista dynamiikkaa ja uudestaan selittää, että kyseessä on tällainen monitasoinen hallintohanke eri tasoilla – Tässä on kaikki tasot pelissä, eurooppalainen, pa- kansallinen, paikallinen taso. Ja tässä monitasossa hallintojärjestelmässä voimme päätyä yhteistyön tasolle tai yhteen oton tasolla ja tämä yhteenotto taas heikentäisi kaikkien ta- kaikkia tasoja. Heikentää niin Euroopan parlamenttia ja muita EU-toimielimiä, heikentää kansallisia parlamentteja ja heikentää myös alueellisia parlamentteja. Kaikki tappelevat toimivaltuuksista, joita pitäisi oikeastaan harjoittaa yhdessä, niin sitten päädytään sellaisen tilanteeseen, että se, tästä tavallaan pääsee pakoon tavallaan, niin on EU-toimielimet ja kansalaishallitukset. Ja lopuksi uskon, että meidän pitää tätä keskustelua ja työtä tehdä täällä Euroopan parlamentissa ja poliittisissa puolueissa. Meidän pitää yrittää välittää poliittisille puolueille jotka kuuluvat ilmeisesti samaan poliittiseen perheeseen kansallisella Heille pitäisi välittää, että on tällainen yhteinen hanke, ja tämä yhteinen hanke oma poliittisen tasoon, toimielin tasoon, ja siihen liittyy myös Euroopan kansalaisuus omana osanaan. Ja jos tämä kaikki erottaa toisiaan, niin se vain heikentää meitä kaikkia, eikä suinkaan vahvista. Kiitoksia. Guerrero. E adesso do la parola. Kiitoksia, edustaja Guerrero. Ja seuraavaksi edustaja Messerschmidt. Thank you, Chair. Uh, and also thank you uh, to Mr. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän myös edustajan uh, puhemies Martinesia hänen puheenvuorosta. Olen samaa mieltä monista tilanteen kuvauksista, mutta minun on myös sanottava, että ajattelen, että jokainen, jolla on julkinen mandaatti, tekee sen parhaat eh, asiat mielessään ja menee kaikkiin neuvotteluihin eh, halukkaana täyttää tehtävänsä. Ja koska meitä sitoo velvollisuus Lissabonin sopimuksen mukaisesti eh, saada tämä toimimaan, niin meidän täytyy jollain tavalla asettaa itsemme niiden ihmisten sijaan, jotka ovat kaikkein vihamielisempiä Euroopan parlamenttia kohtaan, eikä tämä koske ainoastaan suomalaisia tai Ison-Britannian parlamenttia. Näin monissa Euroopan maissa, en nyt ehkä vihamielisyyttä, mutta epäluuloisuutta tätä kehitystä kohtaan. Ja eh, jos katsotaan viimeistä puolitoista vuotta sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus on astunut voimaan, ei ole mitenkään vaikea löytää ammuksia. Katsotaanpa esimerkiksi ulkosuhdehallintoa, äh, kun äh, aluksi sovittiin, että kansallisilla parlamenteilla oli valvonta äh, oikeus, mutta sitten kun Euroopan parlamentti neuvotteli budjetista, niin osa tästä, näistä valtuuksista meni Euroopan parlamentille. Euroopan, Euroopan parlamentin näkökulmasta tietenkin tämä on ihan loogista, koska me olemme täällä, me neuvottelemme ja keskustelemme komission kanssa ja niin poispäin, mutta kansallisesta näkökulmasta tätä saatetaan pitää lupauksen rikkomisena. Ja vaikka ei osallistutakaan tähän päätöksentekoon, niin tämä pitää nähdä tosiseikkana. Ja kun puhumme ja sitoumuksenamme on, että saamme homma toimimaan, niin meidän täytyy ymmärtää, miksi jotkut kansalliset parlamentit ovat vihamielisempiä eurooppalaisia kollegoja kohtaan kuin muut. Voimme tehdä siis eh, meillä on muutamia vaihtoehtoja. Voimme sanoa, että tämä ei tule koskaan toimimaan, koska te ette ymmärrä mitään, ja me selitämme teille, miltä maailma oikeastaan näyttää. No tämä lisää ainoastaan vihamielisyyttä. Tai sitten sanomme, että käydään avointa keskustelua, Otetaan, katsotaan näitä asiakirjoja, eh, kuunnellaan argumentteja. Ja näin tehdään Kosakissa hyvin vastentahtoisesti, mutta ainakin siellä on keskustelua, kuten puhemies sanoi. Siellä on ihmisiä, jotka todella muuttavat mielipidettä, niin jopa äänestyskäyttäytymistään hyvien argumenttien takia. Jos me äh, uskomme argumentteihimme, niin sitten käydään avointa keskustelua. Sen sijaan, että väittäisimme vastustajillemme, että he ovat väärässä, osoitetaan heillä, että he ovat väärässä. Ja tämä onnistuu parhaiten kokouksissa ja siksi mielestäni konkreettinen aloite olisi, että vaaditaan Kosakin puheenjohtajalta, että niin kauan kuin meillä on sopimus tästä asiasta subsidiarisuusperiaatteen mukaisesti ja muuta. Me emme voi järjestää kosakin kokousta, jossa tätä ei olisi esityslistalla. Meillä täytyy olla jonkinlainen toimielinten välinen sopimus, jossa tämä asia ratkaistaan enkä oikein näe mitään muuta vaihtoehtoa. Meidän täytyy vain jatkaa ja yrittää hitaasti ratkaista ne väärinkäsitykset, jotka ilmiselvästi ovat olemassa. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia edustaja Messerschmidt ja seuraavaksi edustaja Söndergaard. Herr Martinez, øh, også tillykke med fødselsdagen fra mig. Herra Martine aivan ensiksi haluaisin onnitella teitä syntymäpäivänänne ja kiittää myös tästä oikein mielenkiintoista esityksestä. Monta kertaa täällä on puhuttu Euroopan unionin ja sen toimielinten tämänhetkisestä tilanteesta. Minusta tämä analyysi on oikeaan osuva. Joissain parlamentissa todellakin puhutaan kriittisesti Euroopan parlamentista. Mutta meidän on kuitenkin kysyttävä seuraavaa, miksi näin on, mitä se osoittaa, mistä se on heijastus. No minusta olemme väärässä, jos katsomme, että tämä on ikään kuin ympyrä, jonka sisällä on Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentti ja siellä on sitten paljon ristiriitoja ja erilaisuuksia. Minusta kyseessä on paljon laajempikin suuntaus. Itse asiassa tämä on heijastuma siitä, että itse kansalaiset eivät ole tyytyväisiä siksi, että unionissa päätetään liian monesta asiasta, ei välttämättä Euroopan parlamentissa, mutta Euroopan unionin moni valitsija kokee sillä tavoin, että hän ei ymmärrä, kun sanotaan, että Euroopan unioni on tämän päättänyt, ei tiedetä, onko kyseessä komissio, neuvosto vai Euroopan parlamentti. Katsotaan, että kyseessä on Euroopan unioni yleensä. Ja ihmiset ovat sitä mieltä, että Euroopan unionissa päätetään liikaa asioita. Ja tämä sitten saa vastarinnan kanalisoitumaan tiettyihin parlamentteihin ja sen takia nämä kansalliset parlamentit ovat ikään kuin vastakkain asettelussa Euroopan parlamentin suhteen. Voidaan sanoa, että Euroopan parlamentti on ikään kuin tämän tyytymättömyyden uhri, väestön tyytymättömyyden uhri. Ja kun pyrimme tässä miettimään sitä, onko totta, että unionissa, unionin tasolla tehdään liikaa päätöksiä, onko tämä todellakin perusteltu tunne, joka kansalaisten keskuudessa vallitsee, vai onko kyse vain siitä, että pitää antaa paremmin tietoa siitä, miten asia todellisuudessa on ja ratkeako koko ongelma tällä tavoin. Meidän pitää kysyä tätä ja voitaisiin miettiä joitain esimerkkejä. Herra Martínez tässä puhui tietyistä Pohjoismaiden parlamenteista. Ymmärrän tämän, koska Pohjoismaissa ollaan voitu havaita, että Euroopan unionin tai se, mitä Euroopan unionina pidetään, on ryhtynyt toimiin tietyillä aloilla, jotka liittyivät mielestämme perusoikeuksiin. Tuomioistuin on tehnyt päätöksiä Viking Line ja Vaxoria koskien ja seurauksena on ollut, että Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa on pitänyt vähentää oikeuksia. Kukaan ei ymmärrä, miksi Euroopan unionin on puututtava meidän maidemme oikeuteen, jos me olemme siitä keskenämme päättäneet. Tanskassa joudumme muuttamaan työsopimusneuvottelujärjestelmäämme sen takia, että Euroopan tuomioistuin tällaisen päätöksen teki. Tuomioistuin päätti, että me emme voi vaatia, että Tanskaan tulevat puolalaiset työntekijät saisivat tanskalaisen työntekijän kohteluun. Miten tuomioistuin voi tällaisen päätöksen tehdä? Voisin antaa toisinkin esimerkin. Euroopan parlamentin rooli on tällä ollut myönteinen, kun komissio päätti, että kaikki, kaikkien Euroopan maiden oli hyväksyttävä eräs tietty seikka lihan liittyen. En tiedä, miten Espanjassa kävi, mutta Pohjoismaissa kukaan ei ollut ajateltu joku tietty aine pitäisi hyväksyä lihan osalta. Ja sitten komissio sanoi, että se on hyväksyttävä. No tämä siitä syystä, että parlamentti kieltäytyi hyväksynnästä ja siitä tuli sitten pakko toimi. Eli kyllä tämä kansalaisten tunne on ihan oikeutettu, emmekä me pysty ratkaisemaan tätä ongelmaa käymättä siitä keskustelua. Tiedän, että tämä keskustelu on hyvin laaja, mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että tästä asiasta ei voida päättää ainoastaan kosakin kokouksessa tai jatkovalikunnan kokouksessa, jos haluamme ratkaista tämän ongelman. Siitä on puhuttava ja katsoa, miten päästään eteenpäin. Kiitos. Grazie. Kiitoksia edustaja Sundergaard ja seuraavaksi kollega Rangel. Grazie presidente. Uh, I also want to say that I... Jos puheenjohtaja, minäkin kuulin kuuntelin mielihyvällä ystävämme Miguel Angel Martinezin esitystä, mutta minun täytyy kuitenkin sanoa, että yrittää lainata yhtä lausetta raamatusta. Ei mitään ollut auringon alla, koska viimeisinä vuosina, erityisesti Lissabonin sopimuksen jälkeen, sen siis ratifikoinnin jälkeen, olemme nähneet minkälaiset suhteet kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä on, enää tätä tilannetta voitaisiin kutsua jonkinlaiseksi perustuslailliseksi mustasukkaisuudeksi, kateudeksi. Minun täytyy sanoa, että olen täysin vakuuttunut siitä, että kansallisten parlamenttien puolelta on tapahtunut tällainen perspektiivivirhe. Ja sanon tämän ilman, että pelkään sanoja. Se on virhe, koska uskon vahvasti, että neuvosto hallitustensa kautta, jotka yleensä saavat enemmistötuen omasta kansasta parlamentista – pyrkii nyt vakuuttamaan kansalliset parlamentit siitä, että Lissabonin sopimuksen jälkeen he menettävät joitakin toimivaltuuksia ja nämä toimivaltuudet sitten annetaan Euroopan parlamentille. Ja mikä onkin kiinnostavaa, että näkee näitä argumentteja, joita olen kuullut myös EPPn täältä suhteessa näihin parlamenttisiin suhteisiin. Olen kuullut tuhansia kertoja, että he voivat valvoa neuvostoa. en tue pelkästään Martinis Martinisin kantaa. Minäkin entisenä kansallisen parlamentin jäsenenä ja myös parlamentin ryhmän puheenjohtajana minulla on kyllä kokemusta siitä. Ei ole niinkään vaiko- helppo valvoa omaa hallitusta, mutta siitä nyt ei ole kyse. Kyse on siitä, että kansallinen parlamentti ei voi valvoa 26 muuta hallitusta, jotka istuvat neuvostossa. Siinä tämä ongelma on, joten he eivät pysty valvomaan ellei voimassa ole yksimielisyyssääntö neuvostossa. Silloin ehkä pystyvät valvomaan, jos haluavat äänestää enemmistöä vastaan. Silloin ehkä on joku keino kontrolloida neuvoston kantoja, mutta muutoin tätä mahdollisuutta ei ole, koska eivät pysty kontrolloimaan koko neuvostoa, vain yhtä hallitusta siellä, yhtä kabinettia, eikä 27. Ja tämä on syy siihen, miksi tarvitaan Euroopan tasoinen valvonta, joka valvoo sekä komissiota että sitten eri tavalla myös ministerineuvostoa poliittisessa päätöksenteossa. Tietysti minä tavallaan olen samaa mieltä siitä, mitä kollega Smith sanoi. Hän puhui erityisesti Kosakista. Kun meillä on siis 27 koolla, niin ei silloin ole helppoa selittää tätä kantaa avoimesti ilman pelkoa tai mitä ilman, että pelkää myöskään väärinkäsityksiä. Mutta uskon vilpittömästi, koska minulla on kokemuksesta kerroin, että meidän pitäisi kehittää suhteita myös Euroopan parlamentin ja jokaisen kansallisen parlamentin välillä. Ja niin kuin kollega Martinet Martineskin sanoi, että pitäisi ottaa huomioon nämä kansalliset, kansalliset muut parlamentin muodostamat, joihin hän niin innovatiivisesti viittasi. Siis on siis alueellisia parlamentteja, on mennyt omat toimivaltuudet. Siis kansakin tilanne voi olla varsin kompleksinen, joten meidän pitäisi olla suuressa suhteessa näihin eri tahoihin. Ja tämä viimeinen kokemukseni delegaatiosta, jossa myös puheenjohtajamme oli mukana, vierailimme Lontoossa Karlo Kasinin kanssa, Kaikesta huolimatta keskustelin varsin aikaluontoista kysymystä, nimittäin lakiesityksestä koskien eurooppalaisia rajoituksia. Minä näin ja huomasin, että oli varsin hyvä ilmapiiri, että meidänkin kantamme menisi läpi. Ei välttämättä seurattaisi, mutta kuitenkin keskusteltaisiin. He olivat varsin, olivat varsin avoimia ja vastaanottavaisia, sanoisin. Ja uskon, että meidän pitäisi kehittää tällaisia kahdenkeskisiä suhteita Euroopan parlamentin ja jonkun kansallisen parlamentin välillä. Siis joka ikisen, ei kaikkien 27 kanssa yhdessä. Meidän pitäisi ponnistella tällaisella kahdenkeskisellä tasolla, koska silloin on paljon helpompaa selittää asioita, on helpompi keskustella avoimesti ja suoraan, silloin on tarpeeksi aikaa pureutua argumentteihin, eikä ole tällaista kampanjointia tavallaan, että jonka, jota parla, joku parlamentti alkaa vetää, niin kuin tästä tapauksessa Suomen eduskunta, ja sitten muut sitten tavallaan seuraavat, ja sitten syntyy tällainen kilpa siitä, kuka on enemmän kansallinen kansanparlamentti kuin kukaan muu. Ja olikin kiinnostavaa nähdä, että ylähuoneen Eurooppa valiokunnassa meille esitettiin kysymys muun muassa joistakin erityiskysymyksistä. Esimerkiksi yksi kysymys, joka sitten myös suomalainen eduskunnan puolesta, nimittäin tämä puitesopimus parlamentin ja neuvoston välillä. Ja jonkun tietyn harkinnan jälkeen niin täytyy sanoa, että voisimmekin nähdä, että parlamentin jäsenet selvästi olivat saaneet tietoa, tunsivat eurooppalaiset kysymykset. Näin ei ole niin usein tapahdu. Tämä riippuu parlamentista, mutta ylähuoneessa he varsin tarkkaan tiesivät, mitä täällä tapahtuu. Ja kun olemme selittäneet sitten asiaa, huomasin tällaista ymmärtävää asennetta. He sanoivat, ok, itse asiassa onko te tässä olette oikeassa ja minun mielestäni Tästä pitää löytää toimellinen ratkaisu, institutionaalinen ratkaisu. Myös kosakin kaltaisessa elämässä ollaan samaa mieltä. Tai hyväksyn sellaiset ratkaisut, joihin Martinet Martinet viittasi. Mutta mielestäni meillä pitäisi olla tällainen PR-asenne kahdeksalla tasolla. Se on ihan erilaista toimintaa. On ihan eri tilanne, kun on toimimme kahden kuin jos toimimme tällaisessa yleiskokouksessa, jossa on vain yksi parlamentti muiden joukossa, joita siis on 27. Näin meidän mielestäni pitäisi tehdä. Ja pitäisi toimia tällä tavalla myös ennaltaehkäisevän strategian takas, tak, takia, koska monet parlamentin jäsenet ovat kiinnostuneet Eurooppa-kysymyksistä. Uskon, että jos heillä olisi täydelliset tiedot asioista. Tietenkin heillä on omat näkemyksensä asiasta. Ja sehän on ihan luonnollista ja kohtuullista, mutta silloin he voisivat käydä vuoropuhelua ilman ennakkoluuloja, siis keskustella meidän kanssamme. Lopuksi haluaisin vielä korostaa. Uskon vahvasti, että tässä näkyy vahvasti neuvoston vaikutus tässä kysymyksessä. Kun ajatellaan neuvoston, neuvostoa puoltavia puolueita, joskus on kyse myös muista puolueista parlamentissa, mutta kansallisissa. Myös tällaista peliä on olemassa ja minulla on tällaista kokemusta aivan erityisesti nyt kun olen neuvotellut tästä puitesopimuksesta, koska tuli selväksi, että oli annettu väärää tietoa kansallisille parlamenteille siitä, mitä oikein tapahtui. Näimme tällaista myös ylähuoneessa iso kun aloitimme selittää, niin kuin herra Kasini itse sanoi, että kansainvälinen ulottuvuuden kannalta voidaan sanoa, että Euroopan parlamentti on joka rintamalla menettänyt. Ja asiat ovat tavallaan samalla mallillaan kuin ennen tätä puitesopimustakin. Siis mitään varsinaisia muutoksia ei tapahtunut. Muissa kysymyksissä tapahtuisi edistystä. He sanoivat, no, no hyvä. Jos me haluamme oikein tietää, mitä oikein tapahtuu, niin sitten oikeastaan näissä kysymyksissä ei mitään tapahtunutkaan. Ei mitään merkittävää. I believe that with this bilateral strategy. Mielestäni tällainen kahdenkeskinen strategia on hyvä. Jos niin kuin AFKO on tehnytkin näissä yhteyksissä erittäin tärkeää työtä eri pääkaupungeissa, niin uskon, että tällä tavalla voimme jotakin saada aikaan erityisesti, koska tapasimme todellakin Lontossa ja myös Berliinissä kollegoja. Tapasimme sellaisia henkilöitä, jotka yleensä käyvät kosakokouksissa – ja tämä on myös varsin hyvä asia, koska silloin meillä on jonkinlainen mahdollisuus keskustella. Ja jo aioin sanoa taivutella, mutta haluankin välttää tätä ikävää sanaa. Ja keskustelin, meillä olisi tilaisuus keskustella heidän kanssaan ja selittää meidän omaa, omia kantojamme. Kiitoksia myöskin optimististanne. No, maltillista optimismia. Niin, maltillista, realistista optimismia. Kyllä, mutta minäkin olen tällä linjoilla. Meidän on katsottava vaikeuksia myös silmiin. Tämä tie on kuitenkin kuljettava. Minun mielestäni pitää korostaa myös kahdenvälisten suhteiden merkitystä, kuten tässä tehtiin, koska sillä tavoin löydetään todelliset ongelmat, kun mennään, ohitetaan muodollisuudet. Edustaja Schöpflin. Thank you, Chairman, and my thanks also. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää edustaja Martinezia. Tämä keskustelu on ollut äärimmäisen mielenkiintoista. Minusta tässä on kyse vallasta. Valtakysymys tässä keskiössä on mielestäni. Euroopan parlamentti saa valtansa vaalien kautta, mutta suuri osa vallasta tulee kansallisten parlamenttien ja kansallisten hallitusten kautta, eli kansallisten poliittisten prosessien kautta. Mutta tässä näiden välissä on tietynlainen rako tai etäisyys. Ja se, mistä nyt on kyse, on, että Euroopan parlamentin rooli kasvaa Lissabonin sopimuksen myötä. Tässä tilanne on uudenlainen. Silloin kun Euroopan parlamentti, sitä pidettiin heikkona, niin meidät pystyi sivuuttamaan. Silloin emme ketään kovastikaan häirinneet ja minä ainakin olen saanut sellaisen mielikuvan, että nyt kansalliset parlamentit ovat havahtuneet siihen, että heillä on todellinen kilpailija, josta aikaisemmin ei ollut tietoa. Jos osun tässä oikea, niin COSAC on ainoastaan oire. Ongelma on paljon syvempi ja ei nyt ehkä ole niinkään hullumpi asia se, että tämä asia on tullut esille kosakin kautta. Sehän on sellainen foorumi, missä voidaan keskustella asioista. Monihan on samaa mieltä siitä, että se on ainoastaan liikkeellelähtöpiste. Minä olen ainakin havainnut sen, että meitä pidetään hyvin etäisinä, ei ainoastaan valitsijoihin nähden, vaan myös kansalliset parlamentaarikot pitävät meitä etäisinä. He eivät todellakaan tiedä, mitä me teemme. Minä olen kokenut tällaista ainakin Unkarissa ja eri valtuuskunnissa siellä on ihmetelty, mitä ihmettä te oikein teette siellä Brysselissä. Moni kansallinen parlamentaarikko tukenaan kansalliset hallitukset ovat tulleet siihen tulokseen, että Euroopan parlamentti on astunut legitimin rajansa yli. Tästä asiasta on keskusteltava ja tässä nimenomaan tähän koiraan haudattu. Tämä on avainkysymys. Rajat ovat tietysti epämääräisiä, niitä ei ole hyvinkään selvästi määritelty. Tämä on aika lailla normaalia kaikissa poliittisissa prosesseissa. Tarvitaan tietysti tässä nyt parempaa kommunikaatiota. Se on ratkaisu kaikkiin ongelmiin, tällainen rationaalinen kommunikaatio, johon voi uskoa tai ei, mutta minusta tuntuu, että kyseessä on myös se, että kansallisilla parlamentaarikoilla, myös Euroopan parlamentaarikoilla, kansallisilla hallituksilla ja alueellisilla on liikaa tietoa, kaikilla on liikaa tietoa, ei sitä pysty kaikkea eh, sulattamaan ja sen takia on tärkeää, että tavataan kasvokkain. Me valiokuntana toimimme eri delegaatioiden kautta. Voisimme järjestää jopa lisää näitä kohtaamisia kasvokkain. Lontossa en ollut itse paikalla, minulla on jonkun verran tietoa siitä, mitä siellä tapahtui, sillä tiedän aika lailla, mitä ison miten niitä Isossa Britanniassa toimitaan. Ja sitten toisaalta voitaisiin miettiä sitä, miten voitaisiin vahvistaa sitä, mitä käytetään trio puheenjohtaja järjestelmän avulla. Tätä ei ole käytetty tarpeeksi. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella puhemiestämme, varapuhemiestämme ja syntymäpäivänsä johdosta. Minulla on tässä tällainen déjà vu vaikutelma, koska äh, Saksassa osavaltioiden ja kansallisen äh, parlamenttien välillä on usein tällaista keskustelua siitä, kuka on vastuussa ja siinä on kyse todellakin vallasta, mutta äh, minun mielestäni kansalliset parlamentit ja myös alueparlamentit ovat meidän liittolaisiamme. Meidän tulisi vahvistaa tätä sidettä, poistaa jännitteitä ja löytää välineitä, joilla voimme näitä suhteita parantaa. Saksan liittopäivät avasi noin kaksi vuotta sitten Brysselin toimiston, jossa kaikki puolueryhmät ovat edistettuina ja jossa kansalliset edustajat tietävät, että he saavat sieltä tietoa, koska he eivät välttämättä saa omalta hallitukseltaan riittävästi tietoa. Ja siksipä kansalliset kansallisten parlamenttien kansanedustajat menivät perustuslakituomioistuimeen Saksassa ja Lissabonin sopimuksen tähden. Ja siellä tuomioistuin sanoi, että kansallisia parlamentteja ei ole otettu riittävällä tavalla huomioon Saksan perustuslain mukaan. Siinä ei siis varsinaisesti Lissabonin sopimusta kritisoitu, vaan sen täytäntöönpanoa. Meidän tulisi ottaa kansalliset parlamentit enemmän mukaan ja katsoa millaisia yhteyspisteitä me heille tarjoamme. Jos kansanedustaja kansallisessa parlamentissa käsittelee jotain tiettyä aihetta, niin miten hän esimerkiksi saa yhteyden täällä Euroopan parlamentissa olevaan esittelijään, että meillä olisi jonkinlainen yhteyspiste. Täällä puhuttiin myös tuomioistuinten tuomioista, herra Sonderga puhui niistä. On aina huono asia, jos tuomioistuimet harjoittavat politiikkaa. Näin on kansallisellakin tasolla emmekä tässäkään ole eri leireissä, vaan liittolaisia, jos tuomarit tekevät päätöksiä, niin silloin syntyy tällainen tyhjä tilavakuumi eikä ole lakeja. Joten siksi näen, että parlamentit eri tasoilla ovat enemmänkin liittolaisia. Meidän tulee tätä yhteistyötä laajentaa ja katsoa, miten siinä onnistumme, koska neuvostossa ihan rehellisesti on sisäpoliitikkoja, jotka harjoittavat osittain sisäpolitiikkaa neuvostossa ja me tiedämme, miten neuvosto kokoontuu Äh, nimittäin suljetuin ovin. Brysselissä äh, tehdään kompromisseja esimerkiksi maatalouspolitiikassa, sitten sovitaan keskenään, että tämä kompromissi pitää. Äh, ministeri nousee pääkaupungissaan lentokoneesta ja sanoo sitten, että juuri ja juuri onnistumme välttämään pahimman. No se, että kansanedustajat eivät sitten tästä hirveästi innostu on aivan selvää ja siksi meidän pitäisi mielestäni kehittää eteenpäin strategiaamme, miten me eh, liittolaisiemme kanssa, nimittäin kansanedustajien pääkaupungissa kanssa teemme eh, yhteistyötä. Herra Kasini johti valtuuskuntaamme, eh, me siellä keskustelimme mm, kansanedustajien kanssa ja se sai erittäin hyvän vastaanoton ja tällä tavoin voisimme myös pohtia, miten esimerkiksi työntekijöiden välillä voisimme lisätä yhteyttä. Esimerkiksi kansallisten parlamenttien avustajat voisivat tulla tänne Brysseliin ja voisimme heidät äh, ottaa vastaan avoimin ovin osoittaa heille, miten me täällä toimimme, osoittaa, että olemme keskustelukumppaneita. Meidän täytyisi purkaa myös kielimuurit. Kielimuurit luovat etäisyyttä ja näitä täytyy purkaa. Ja tässä olemme itse asiassa yksi suuri koalitio, olemme samaa mieltä asioista. Ja se yhdistää meidät myös jäsenvaltioiden kansanedustajiin. Tämä on jännittävä keskustelu. Minä odotan innolla sen tuloksia ja minä todella haluaisin tehdä työtä sen parissa, että vahvistamme yhteistyötä, koska tällä tavalla me vahvistamme Euroopan parlamenttia ja myöskin demokraatia Euroopassa, jos luomme tällaisen liittouman. Kiitoksia minun täytyy hetkeksi mennä ulos. Pyytäisin, että kollega Messerschmitt tulisi hetkeksi tänne puheenjohtajan paikalle. Yes, yes, of course. Mr. Duff, you have the floor. Herra Duff, teillä on puheenvuoro. Yes, I'm sorry. I'm tying. So. <laughs> okay. Um, Äh, puhemies Martinez, minäkin haluaisin onnitella teitä syntymäpäivänne johdosta ja kiitoksia avoimuudestanne ja siitä tavasta, jolla kuvailitte äm, tilannetta. Haluaisin palata tähän ehdotukseen, että käytettäisiin ainoastaan kahta kieltä. tämähän nostetaan esiin ajatuksella, että sillä säästettäisiin kustannuksia. Tämä lisää myöskin harmistusta Eurooppaa kohtaan. Saksassa oli kyse sitten yhdestä, kahdesta, kolmesta tai neljästä kielestä tai meidän kahdesta toimipaikastamme, niin meidän tulisi todella yrittää säästää kustannuksia, koska budjetin korotus, ottaen huomioon, että kaikki kaikki kansissa, kansallisissa budjetteissa on täytynyt tehdä säästöjä. Sitä ei pysty selittämään kenellekään, ei jäsenvaltioiden kansanedustajille eikä kansalaisille. No nyt sitten tähän itse aiheeseen. Tämä trendi uudelleen kansallista e, on todella olemassa ja myöskin subsidiariteettiperiaatteen laaja tulkinta e, eräs saksalainen ministeri, eh, hän on jo sanonut, että jättäkää meillä liittopäivillä, että jättäkää nyt Euroopan parlamentin jäsenillekin vähän työtä. Tämä on yleinen trendi. Tämä ei liity siihen, että meistä pidettäisiin kilpailijoina eh, tai että tässä olisi kyse valta, vallasta, vaan pelosta, euron kriisi, ää, myöskin talous, hallinto ja nämä kysymykset, ne pelottavat ihmisiä ja heille asiat menevät liian nopeasti ja meidän on otettava tämä vakavasti, koska emme tähän päivään mennessä ole eh, Euroopan parlamentin jäsenenä olemaan riittävän näkyvästi esillä kansallisissa tiedotusvälineissä samalla tavalla kuin eh, kansalliset kansanedustajat. Ja siksipä yhteydet ovat erittäin tärkeitä eri tasojen välillä. Ja ymmärrän, että komissio sanoo, ettei se pysty nyt jatkuvasti matkustamaan 27 jäsenvaltioon ja sinne lähettämään kerran vuodessa komission jäsentä, mutta haluaisin vain yhteydessä siihen, mitä edeltävä puhuja sanoi, sanoa, että komission jäsen Rehn puhui Saksan liittopäivillä jokin aika sitten, ja hän oli ensimmäinen komission jäsen, joka siellä oli ainakin viiteen vuoteen, ja riippumatta siitä, mitä hän siellä sanoi, niin se mm, poisti hyvin paljon epäselvyyksiä ja sitä pidettiin erittäin myönteisinä ja siksi meidän tulisi katsoa, emmekö voisi saada aikaan sitä, että komission jäsenet vähän enemmän ähm, esiintyisivät jäsenvaltioissa, en nyt sanoisi pelkästään suurissa jäsenvaltioissa, vaan sellaisissa jäsenvaltioissa, joissa olen erityisen huolestuneita, että siellä oltaisiin ihan todella paikalla ja puolustettaisiin Eurooppaa. Minun mielestäni tämä olisi erittäin tärkeää. Kiitoksia. And then as the last person on the list, Mr. Duff. Viimeisenä herra Duff. Uh, um... Puheenjohtaja, kiitoksia. Täytyy pyytää anteeksi mm, Miguel Martinezilta, että tulin vasta myöhään, mutta me olemme keskustelleet pitkälti, pitkäänkin hänen kanssaan näistä kysymyksistä ja ymmärrän kyllä hänen kantansa ja pitkälti olen samaa mieltä. Haluaisin ensinnä kiittää kaikkia meppejä, jotka vierailivat Westminsterissä torstaina. Minä toivon, että te turhautuneet liikaa tai traumatisoituneet liikaa tästä kokemuksesta. Tämä oli erittäin kiinnostava päivä, mutta se osoitti, minkälainen suuri kuilu välillämme on. Se, että Westminsterin parlamentti ja me itse olemme tavallaan ihan eri kiertoradoilla, jotka saa ja sattumalta vahingossa joskus voimme törmätä, mutta meitä ei ole kuitenkaan ohjelmoitu toimivaan vastavuoroisesti yhdessä, niin kuin ehkä pitäisi olla. On kasvavaa erilaistumista kaikkien poliittisen puolueidemme kohdalla, mitä tulee EUn parlamentaariseen luokkaan ja kansan, jos näin voidaan asiasta ja kansallisten parlamentin jäsenten välillä, joten meillä on varsin syvällinen puoluepuolten ongelma täällä EUssa. Ja jossain määrin ainakin ostanut yritän käsitellä sitä asiaa parlamentin vaalijärjestelmän uudistuspaperissa ja me tulemme palaamaan – näihin kysymyksiin jatkossa valiokunnassa. Kansallinen perustuslainen kehitys toteutetaan ja nähdään tavallaan aivan irti eurooppalaisesta prosessista. Ja miten EU ja kyseinen valtio suhteessa ne ovat. Tämä nähtiin niin Budapestissa samoin Karlsbad Courtissa ja myös Saksan, Saksassa. Ja todellakin istupakansa tällaista löytyy. Siellähän lakiesitys EUsta on läpikäymässä parlamenttia ja siinä vaaditaan kansanäänestyksiä oikeastaan kaikista, mm, kaikkien isojen perussopimusmuutosten kohdalla. Ja kun kehitän perustuslaista puolta EUssa. Omasta puolestani uskon, että pitkän aikavälin seuraukset tästä lakiesityksestä ovat siinä, että Iso-Britannia pakotetaan toisen luokan jäseneksi EU:ssa ja muut jäsenvaltiot sitten teevät kaikkensa ja joutuvatkin tekemään kaikkensa voidakseen kiertää brittiveto-oikeuden ja meidän pitää mielestäni olla harkitsevaisia tässä ensivaiheessa ja tässä valiokunnassa vakavissamme pohtia vastareaktiota Britannian päätöstä vastaan muuttaa ratifiointiprosessia EU:ssa. Anteeksi, Isossa-Britanniassa. Siis miten ratifioidaan kaikki EU-perussopimusmuutokset ja miten ne iso Minä ainakin olen sitä mieltä, että meidän pitää tällaista työtä enemmän tehdä. Tähän menee paljon aikaa, mutta meidän pitää matkustaa enemmän kansallisiin pääkaupunkeihin kuin nyt on tilanne, koska emme me voi sillä Me puhumme tällaisissa kosakyhteyksissä, mutta meidän muutoin emme saa, muualla emme saavuta tarpeeksi laajoja, laajalti, tai emme saa, ta, saa tavoita tarpeeksi laajalti muita parlamentin jäseniä, ellei me itse parlamenteissa. Seuraava testi Lissabon rakenteelle ovat neuvottelut budjetti uudistuksesta. Ja kun laaditaan monivuotiset rahoituskehykset ja miten muutetaan omien varojen järjestelmää. Emmekä edistä tässä asiassa ollenkaan, jos on yksinkertaisesti yh- yhteen törmäys Euroopan parlamentin ja kan- Euroopan parlamentin neuvoston välillä, erityisesti aikana, jolloin komissio näissä kysymyksissä toimii aika opportunisesti ja siltä puuttuu rohkea älykästä strategiaa itseltään. Siksi on olennaisen tärkeää, että otamme esille ajatuksen budjettikonferenssista tai tai konferenssista me, meidän ja kansallisten parlamentin ja kesken. Mielestäni, tai toivon, että tämä olisi osa Brock mietintöä koskien artiklaa 136 koskien perussopimusmuutoksia sitten hiukan myönteisemmässä hengessä uskon, että puhe- Belgian puheenjohtajakausi täytti tehtävänsä ja teki ehdotuksen, jolla voidaan, jotta voitaisiin parantaa yhteistyötämme ulkopolitiikan ja yhteisön turvallisuuspolitiikan saralla. Toivon, että ainakin jotakin rakentavaa, rakentavaa tästä syntyy. Grazie, onorevole Daff. Kiitoksia, edustaja Daff. Seuraavassa kokouksessa kerrotte sitten, milten tapaaminen matemaattikön kanssa äh, meni Cambridgeissa. Äh, se ei ole tämän päivän aihe, mutta me olemme kaikki uteliaita kuulemaan äh, tämä, tätä tulosta. Minä en ollut mukana siinä valtuuskunnassa, joka meni Cambridgeen kuulemaan matemaatikkoja. Nyt annan puheenvuoron varapuhemies Martinesille, että hän voi vastata teidän kommentteihinne. Kiitos. Pyrin tekemään tämä nyt lyhyesti, mutta haluaisin kyllä korostaa sitä, kuinka tärkeä tämä kokous oli. Minä en ollut aikaisemmin koskaan tässä valikunnassa ollut väistävä kasini, mutta no on hieno havaita, kuinka konkretiaan pyrkivää ja kuinka paljon erilaisia kantoja täällä on esitetty, vaikka ihmiset ovat eri ryhmistä. Tämä on todella vakuuttava silloin, kun täällä yleensä käy, niin tämä yllättää, että täällä ollaan kyllä aika lailla samoilla linjoilla enemmän kuin mitä olin odottanut. Eräs asia tulee hyvin selväksi, se kävi ilmi monesta puheenvuorostanne, eli Kyseessä on se, että se mitä Kosakissa tapahtuu ja yleisesti ottaen suhteessa Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä on vain jäävuoren huippu. Se on vain oire sellaista tilanteesta, jossa on tapahtunut tiettyä piirustaloitumista Euroopan integraatiossa. Tämä on vain yksittäinen tapahtuma. Jos näin olisi, niin siinä olisi helppo puuttua. Ei, näin, näin, näin ei ole, vaan tämä todellakin heijastelee sitä, että tässä on taustalla ongelma tai ongelmia, jotka ovat paljon suuremmia. Vaikuttaa siltä, että paikalla olevat tuntevat ne hyvin, ja minusta tämä on todella vakavaa. Edustaja Guerrero täällä puhui niistä eri ilmiöistä, mitä on todettavissa ja jotka vaikeuttavat Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien suhteita. Voin tietysti täysin yhtyä siihen, että nämä tällaiset vaikeudet ovat olemassa, jotka on täällä mainittu. Mutta tämän lisäksi kaikki nämä vaikeudet liittyvät tähän yleiseen tunteeseen, eli että kyseessä olisi ikään kuin uskon menetys ja toivon menetys. Ei enää luoteta tähän mannelta yhdistävään hankkeeseen, joka kuitenkin monen mielestä on välttämätön, jotta kansojemme edistyminen todellakin toteutuisi. Täällä on ehkä Eurooppa-henkisiä ihmisiä, joillain tämä johtuu ihan geneettisistä piirteistä, mutta eihän tämä ole tässä perusselityksenä, vaan pääasiahan on se, että me olemme vakuuttuneita siitä, että meidän kansamme pystyy edistymään globaalissa maailmassa, monenvälisessä maailmassa – ainoastaan sillä tavoin, että oma maa toimii sellaisessa yhteisössä, jolla on paljon enemmän painoarvoa. Jos toimin ainoastaan omassa maassani, Espanjassa tai Tanskassa tai Unkarissa, jos sitä toimii ainoastaan edes Saksan kokoisessa maassa, niin ei ole mitenkään mahdollista puolustaa eurooppalaisten oikeuksia ja etuja ja saada aikaiseksi sellaista maailmaa, jossa rauha ja vakaus ja taloushallinto voisi konsolidoitua. Tämä on se suuri ongelma, joka meillä on edessämme. Minä en kykene ymmärtämään joidenkin kanssa eurooppalaisten ajatuksia, vaikka eivät ole samaa mieltä tästä hankkeesta, mutta he ajattelevat, että riittää se, että on mukana oman maan toiminnansa tai oman alueen toiminnansa joissain tapauksissa, että tällä tavoin pystytään edistämään kansalaisten elämän, elämää ja minun on täysin mahdotonta ymmärtää, miten joku voi ajatella, että tämä maailmassa, jossa on Kiina, Brasilia ja Yhdysvallat mukana, miten, jos toimii Luxemburgin kaltaisesti, miten pystyy muka edistymään ja saamaan edistystä kaikille ja kaikille kansalaisille yleisesti ottaen edes omassa maassaan. Te kaikki nyt totesitte kanssani, että kyseessä ei ole mikään yksittäinen ongelma, vaan että tässä taustalla on hyvin suuria monimutkaisia eh, ongelmia, niin siihen liittyviä ajatuksia pitäisi tässä ottaa esille. Te kaikki korostatte sitä, että on valtavia puutteita siinä tiedotuksessa, mitä meiltä tulee ja suuntautuu kansalaisille. Eli se, mitä me teemme, siitä ei saa tietoa edes kansalliset parlamentit. Kansalliset parlamentit eivät saa tietoa, eivätkä myöskään eri puolueidemme kansalliset jäsenet. Ystävä Duff sanoi tämän oikein hienosti. Meidän parlamentaarikkomme omassa maassa, oman maan ja oman puolueen kansalliset parlamentaarikot eivät tiedä, mitä me täällä teemme täällä Euroopan parlamentissa, vaikka olisimme samasta maasta ja samasta puolueesta. Heillä ei ole tätä tietoa. Jos heillä ei ole tietoa, niin miten he pystyvät sitten arvioimaan tehtyä työtä? No, tämä on nyt sellainen ongelma, joka on täällä meidän kesken mainittava on ponnisteltava kovasti ja jotkut ovat maininneet myös sen, että yksi ratkaisu tähän ongelmaan voisi löytyä nimenomaan poliittisista puolueista, poliittisista perheistä. Eli jos ajattelen omaa puoluettani, niin sosialistista puoluetta, puhumattakaan sitten parlamenttiryhmästämme, ja tämä koskee myös kansanpuoluetta, vihreitä. No meidän pitäisi saada aikaiseksi sellaiset kommunikaatiomekanismit, jotka olisivat riittäviä siinä mielessä, että ainakin oman maan saman puolueen ihmiset saisivat tietoa siitä, mitä täällä tapahtuu. Tässä on valtava puute. Euroopan parlamentti nyt laittaa valtavasti rahaa tiedotukseen, mutta tämä on kuitenkin niitä toimia, jotka ovat kaikkein tehottomampia. Meillä on yhä enemmän mekanismeja käytössä, yhä enemmän uutta tekniikkaa, mutta ei kuitenkaan, tämä ei kuitenkaan lisää tiedon perille menoa kansalaisten suuntaan. Ja jotkut täällä tämän sanovat, edustaja Sondegar muun muassa. Kyseessä ei ole ainoastaan se, mitä parlamentti tekee, vaan mitä ylipäänsä Euroopan unionissa tehdään. Ja sitten on kyllä myönnettävä, että Euroopan parlamentti on varmasti jossain mielessä myös erehtynyt, jos ajatellaan nyt kansallisia parlamentteja. Me olemme ehkä olleet liian arrogantteja, olemme täällä korostaneet sitä, että täällä meillä on valtavasti voimavaroja ja erilaisia välineitä käytössämme. Jonkunlainen virhe on varmaan tehty, sillä muuten ei pysty ymmärtämään sitä, miten epäröivästi tai epäilevästi meihin suhtaudutaan. Nyt olen siitä tietoinen, vaikka en joku aika sitten vielä ollut sitä havainnut. Edustaja Messerschmidt puhui täällä hyvin perustellusti niin kuin aina, ja on hyvin vaikea olla eri mieltä hänen kanssaan, hän on aivan oikeassa. Meidän on keskusteltava, käytävä vuoropuhelua niin, että on mahdollisimman vähän ennakkoluuloja. Jos me olemme demokraatteja, niin miten me demokraatteina emme muka olisi vakuuttuneita siitä, että kommunikaatio on ensiarvoisen tärkeä. Mutta jos ajatellaan sitä, miten, millä tavalla voidaan järjestää tämä yhteistyö, johon perustamissopimus meidät pakottaa? No, niin kuin sanoin, ensimmäinen vaihtoehto on se, että Kosak jatkaisi tähän asti sen tapaansa, tehdään töitä, rationalisoidaan ja niin poispäin. Mutta sitten toiseksi, niin kuin sanoin, tämä jo koskien ulkopolitiikkaa ja puolustuspolitiikkaa, tähän Andrew Duffkin viittasi, sen osalta meidän pitää valita kahdesta vaihtoehdosta jompi kumpi. Yksi on se, että katsotaan, miten saadaan aikaiseksi mekanismi, joka olisi uusi. Kyseessä ei voi olla sellainen mekanismi, että yhtä edustaa yksi ja toisia 40. Tarvitaan paljon tasapainotempi mekanismi. Tai sitten pitää valita toinen vaihtoehto, joka mielestäni olisi perusteltu. Eli se, että kansalliset parlamentit sopisivat keskenään siitä mekanismista, jota ne haluavat käyttää keskustellakseen ja ottaakseen kantaa asioihin. Ja sitten kun ne ovat ottaneet kantaa, niin kuin mekin aiomme tehdä jatkossa, kokoontuisimme tasapuolisen edustuksen pohjalta ja katsoisimme, mitä asioita voidaan edistää avoimesti ja yhteistyössä, mutta ei kuitenkaan niin, että tuossa kyseisessä keskustelussa olisi sellainen rakenne, että Euroopan parlamentilla on edessä 40 eri katsantokantaa ja kukin sitten edustaa sitä, mitä kykenee edustamaan. On selvää, että minkälaista sensuuria tai rajoja ei pidä asettaa keskusteltaville aiheille. Edustaja Sonnergaard täällä selvästi korosti sitä, että kommunikaatio on epäonnistunut ja myös tiedon antaminen on selvää, että mikään järjestöistämme ei myöskään äh, kansalaisjärjestöt eivät kykene kouluttamaan ihmisiä Euroopan liittyvien asioiden osalta. Tässä on hyvin paljon edistymisen varaa ja olette aivan oikeassa siinä mielessä, että vastustusta varmasti löytyy sen takia, että tietyt tahot ryhtyvät toimiin kansallisesti. Herra Sonnergaard, minä haluaisin vain korostaa erästä seikkaa. Komissio ei tee päätöksiä, jotka koskevat maitamme. Komissio tekee ehdotuksen, mutta päätös tehdään neuvostossa ja uusilla aloilla. Neuvosto ja parlamentti yhdessä tekevät päätöksen, eli ei komissio pakota Tanskaa tai Espanjaa tekemään mitään. Tämä on helppo sanoa näin. Minäkin olen kuullut, että Espanjassa sanotaan näin, Brysseli on päättänyt, komissio on päättänyt, mutta ei kyseessä ole komissio. Komissio ei päätä, meillä on oma vastuumme. Kyseessä on joko neuvosto tai parlamentti, joka päättää, mitä niistä asioista, jotka koskevat Iso-Britanniaa tai Tanskaa tai muuta maata. On harmi, että herra Ransel tästä poistui, sillä hänen ajatuksensa ovat aina hyvin mielenkiintoisia ja hän viittasi eräseen seikkaan, joka on tärkeää, eli että tarvitaan parempaa yhteydenpitoa tiedon välitystä kansallisten parlamenttien välillä. Tästä on moni puuttunut ja minä olen, tähän on tästä on jo puhunut ja minä olen huolestunut siitä, että kun parlamentit ovat niin erilaisia, niin sekä kansallisten parlamenttien tasolla että Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien kesken, ne niin on hyvin vaikea ohjelmoida tätä kokonaisuutta, sillä tässä on valtava heterogenisuus siinä mielessä, että meillä on esimerkiksi Italian parlamentin kaltainen parlamentti, joka on valittu niin kuin se on valittu, ja sitten meillä on Ison-Britannian parlamentin ylähuone, joita kukaan ei ole valinnut sinne näitä edustajia, ja koska siellä ei ole kovinkaan paljon tekemistä, niin siellä keskustellaan kaikenlaista aiheista, jotka liittyvät Eurooppaan. Tämä on ihan hienoa, mutta tässä on kuitenkin valtava ero, ja sitten jos ajatellaan vaikkapa eh, Saksan liittopäiviä tai Viron parlamenttia tai Maltan parlamenttia. Euroopan parlamentin olisi vaikea saada aikaiseksi sellainen mekanismi, jolla pidettäisiin yllä suhteita ja tehtäisiin yhteistyötä kaikkien parlamenttien kanssa, mutta on olemassa tiettyjä kansallisia parlamentteja, joilla ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia pitää yllä tällaista jatkuvaa tiedonvaihtoa tietyillä, tietyistä asioista, jotta jotkut parlamentit, esimerkiksi se, missä minä olen ollut, on aika suuri parlamentti ja se ei missään nimessä ole valmis siihen, että se olisi jatkuvassa yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa tai tiedotus toimisi jatkuvasti tai ylipäänsä Euroopan unionin suuntaan. Edustaja Schöplin, joka puhuu aina hyvin harkitusti ja haluaisin todella kiittää häntä näistä huomioista. Olette aivan oikeassa. Ei ole olemassa tarpeeksi tietoa siitä, mitä me teemme, mutta tietoa voi saada ainoastaan siinä tapauksessa, että me suhtaudumme hyvin vakavasti tiedon antamiseen. Ja jos sitten pystymme mahdollistamaan sen, että tiedotusvälineet olisivat todellakin kiinnostuneita meidän toimistamme. Minä tässä parlamentissa kerran havaitsin tai olin läsnä sellaisessa tilanteessa, että kun parlamentaarikko nousi seisomaan, niin hänen hameensa jäi kiinni istuimeen ja hän on sitten alusvaatteisillaan siinä. Ja tiedotusvälineet tuossa yhteydessä kyllä puhuvat kovasti parlamentissa, koska siellä alushousuissa sitten parlamentaarikko seisoi koko parlamentin edessä. Tämä on ehkä naurut, hauskaa, mutta tämä on todella valitettavaa, sillä täällä on kaikkien tiedotusvälineiden edustaja paikalla. Ja minä olen tästä sitten keskustellut, onko tämä aihe, joka eniten kiinnostaa meidän maissamme. Tämä on todella grot groteskia, mutta tästähän on kyse tällä tavalla. Tiedotusvälineet toimivat tällaisten tiedotusvälineiden kanssa. Me tässä joka päivä työskentelemme. Ja tämä on kyllä aika huolestuttavaa. Pitääkö sen takia olla hiljaa? No ei, päinvastoin. Sen takia pitää tehdä vielä enemmän töitä. Ja minusta tämä oli todella mielenkiintoista, sillä minä olin huolestunut siitä, että tässä keskustelussa ei olisi ollut mukana ketään uusista jäsenvaltioista. En tiedä uusiksi, voi kutsua, mutta ehkä ei niin vanhoiksi jäsenvaltioiksi. Eli olin huolestunut siitä, että kukaan ei aikonut puhua, mutta sitten herra Schöblin täällä puhui Unkarin äänellä ja tämä on hienoa, että kun meillä nyt on ongelmia Unkarin suhteen, että ne ovat samanlaisia ongelmia kuin Espanjan tai Saksan suhteen. Ja sitten edustaja Groten sanat olivat tavallisen tapaan mielenkiintoiset ja olen sitä mieltä, että poliittisten ryhmien pitäisi nyt ottaa sellainen vastuu kannettavaksi, joka ei tällä hetkellä hoidu. Ei, ei. Tämä kiinnostaa minua kovasti sen takia, että Saksalla on todellakin potentiaa. Se voi olla esimerkkinä monelle muulle. Voidaan nähdä, miten pystyttäisiin todellakin toimimaan paremmin tällaisissa maissa, jossa on parlamentaarista perinnettä jo pitkältä ajalta sellaisissa maissa, jotka ovat olleet tärkeällä sijalla, kun Eurooppa on rakennettu. On mielenkiintoista nähdä, miten siellä toimitaan, jotta Eurooppa-ilmiö tulisi kaikkien tietoon, ei ainoastaan suuren yleisön tietoon, vaan myös kansallisen parlamentin ja alueisten parlamenttien tietoon. Ehkä tämä on vähän uskaliasta sanoa se, mitä ei nyt sanoa. Tämä pitäisi sanoa vähän erilaisessa yhteydessä, mutta meidän pitäisi miettiä uudelleen sitä, miten vierailuryhmiä täällä viedään paikasta toiseen. Usein käydään katsomassa kaikki eri kokouspaikat, mutta ei käytetä hyväksi näitä vierailuja sillä tavoin, että todellakin pyrittäisiin siihen, että ne, jotka tulevat paikalle, olisivat sellaisia ihmisiä, jotka myöhemmin pystyisivät vaikuttamaan sitten eikä niin, että annetaan esimerkiksi palkinto joillekin erityisryhmille, eläkeläisille, nuorille ja niin poispäin, että pääsee tänne käymään. Eli siis ei olisi tämmöistä parin kolmen tunnin tutustumista, vaan kyseessä olisi sellainen vierailu, jossa oltaisiin täällä koko päivää, nähtäisiin, miten täällä todella toimitaan ja sitten tästä sitten tiedotettaisiin eteenpäin niin, että vuorovaihto tai vuoropuhelu olisi molemmin puolista. Ja sitten edustaja Tein tässä keskustelussa on nyt korostettava sitä, kuinka tärkeää työtä puhemiestössä teidän kolleganne Silvana Kogmerin tekee. Hänen panoksensa on todella tärkeää minä haluaisin sanoa sitten kieliin liittyen seuraavaa. Olen vakuuttunut siitä, että kukaan meppi eikä kukaan muukaan läsnä oleva kykene sanomaan, kuinka paljon monikielisyys tule maksamaan Euroopan unionissa? Ei varmasti pysty. Tästä puhutaan kuitenkin paljon. Kuinka paljon se maksaa? Kuinka paljon maksaa se, että kukin Euroopan kansalainen voi lukea kaikki Euroopan unionin tekstit omalla kielellään? Ja kuinka paljon maksaa se, että kukin Euroopan unionin kansalainen valitsee edustajansa, ei niin kuin koripallossa, että kaikkien pitää olla yli metrisiä. Ei tänne valita edustajia sen takia, että he osaavat puhua kahta kolmea kieltä, vaan siksi, että kansalaiset luottavat heihin ja katsovat, että he voivat täällä kunnolla edustaa heitä ja heidän intressejään. Ja voi olla, että kyseinen henkilö osaa vain omaa kieltään. Jos ajatellaan tulkkaus- ja käännöskuluja, kaikissa Euroopan unionin toimielimissä kaikki tämä maksaa yhtä paljon kuin halpa kahvikupillinen per kansalainen vuodessa. Eli kertokaa tämä eteenpäin. Eli siis yksi kahvikuppi, siis halpa kahvikupillinen, eli euron verran. Joku ehkä kysyy, että missä eurolla saa kahvikupin minun maassani, on jo aika vaikea löytää sellaista paikkaa, jossa kahvi maksaisi vain yhden euron, mutta sen verran maksaa tulkkaus ja kääntäminen kaikille Euroopan unionin eri kielille, erityisesti kaikki se, mitä tehdään parlamentissa, eli yksi euro per kansalainen per vuosi. No minusta tämä on todella halpaa. Vaikka kun niitä lukuja katsotaan erikseen ja sanotaan, että kyseessä on 500 miljoonaa euroa tai 460 miljoonaa euroa, no se on todella paljon, mutta kun katsotaan tätä tosiasiana, niin kyseessä on tälläkin yhden kahvikupin hinta per kansalainen per vuosi. Ja näin pystytään pitämään yllä tämä demokraattinen järjestelmä. Te, joka varmasti osaatte oikein hyvin englantia, saatte tämän pohjalta kuitenkin mahdollisuuden puhua omaa kieltäne. Ja myös miljoonat saksalaiset voivat omalla kielellään kuulla, mitä te sanotte. Ei se, että te puhutte englantia, se tarkoittaa sitä, että jotkut kyllä ymmärtävät teitä, toiset taas eivät, jos te puhutte siis erinomaista englantia. Tämä on siis ideologisesti todella tärkeä kysymys, jos ajatellaan näitä taustalla olevia periaatteita. Ja sen takia, kun tästä lähdetään puhumaan, niin on puhuttava todella faktoihin perustuen ja mietittävä sitä, mistä on kyse. Teillä oli vielä yksi viimeinen kommentti, joka on todella tärkeä mielestäni ja panen sen todella tarkkaan mieleen. Tämä ei ole ehkä niin selvä asia minun mielessäni. Te tässä puhutte komission jäsenistä, ehkä kun puhutte komissaarista tarkoitatte myös toisia muita korkeita virkamiehiä. Teidän pitäisi kiinnittää huomiota siihen, että nämä henkilöt kävisivät kansallisissa parlamenteissa. Ja haluaisin sanoa, että on eri asia, jos komission jäsen käy liittopäivillä. Oli aika yllättävää kuulla, että ainoastaan yksi komission jäsen on viidessä vuodessa käynyt tapaamassa Saksan parlamentaarikkoja. Tämä on aika lailla yllättävää. Kyllä heidän pitäisi käydä siellä aika paljon useammin. Ei olisi myöskään erityisen yllättävää, jos joku komission jäsen kävisi X tai Y-maan parlamentissa, niin siellä ei olisi 50 paikallista parlamentaarikkoa paikalla, vaan ainoastaan neljä tai viisi. Siksi, että kyseisen maan parlamentaarikot käsittelevät 40 tärkeää kiireellistä asiaa, josta on puhuttava juuri silloin, eivätkä he mene sitten tuonne tapaamiseen. Ja täällähän käy ihan samalla tavalla, mutta tämä on taas sellainen seikkaistavan puhua keskenämme mutta tästä ehkä kannata puhua niinkään meidän ulkopuolelle. Tämä on kuitenkin hyvin tärkeä asia. Ja liittyen sitten siihen, mitä herra Duff sanoi, me olemme periaatteessa aika lailla samalla linjoilla. Tässä on eräs tärkeä asia. Kyseessä on aloite, joka pitäisi ottaa pitäisi jatkaa välttämättä mitään keskustelua kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä koskien rahoitusnäkymiä Mielestäni tämä on ratkaiseva aihe ja nyt kannattaisi tarttua asiaan rohkeasti ja käsitellä sitä rennosti, tukeutuen faktoihin, ottaen vaihtoehdot huomioon, joita edessä on. Mielestäni herra Duff, tämä on todellakin aihe, joka pitäisi pitää mielessä. Tämä on todella keskeinen kysymys jatkossakin. Kiitoksia. Ja kiitoksia puheenjohtaja erityisesti teidän kärsivällisyytensä. Tämä on ihailtavaa. En mainitse että näitä äh, raamatullisia lauseita, jotka tulivat esille, koska seuraan ehkä kuitenkin enemmän uutta kuin vanhaa testamenttia, mutta joka tapauksessa Tässä olemme osoittaneet kärsivällisyyttä ja te olette osoittaneet kärsivällisyyttä Suomestallakin ihailtavaa. Ehkä tämä on tällainen firenseläinen hyve, panen sen merkille. Ja kiitän tästä tilaisuudesta, jonka sain teiltä. Ja sitten toivottavasti voimme jatkaa herra Daffin ja Walterin kanssa. Ja pohdimme Mm, miten tämä asiakirja, jonka Belgia välittää kansallisen myös meille, katsotaan muuttaako se jotenkin eurooppalaista politiikkaa, ulkosuhde, ulkoasioissa ja puolustus- ja turvallisuuskysymyksissä. Kiitoksia jälleen kerran. On ollut hienoa olla täällä teidän kanssanne hetki. Minä kiitän teitä, varapuhemies äh, Martínez, koska äh, kärsivällisyyteen yhdistyi myöskin intohimo, intohimo tätä eurooppalaista tietä kohti jotka jo, tämän intohimo tätä eurooppalaista projektia kohti, joka lähtee tragediasta ja Euroopan sodista. Tämä on totuus. Me kuulimme tämän intohimon puheenvuorostanne ja käsittelemme myös teknisiä ongelmia. Kiitoksia ja nyt kiitämme teitä puheenvuorostanne. Adesso noi abbiamo ancora eh, un paio di argomenti perché uno è... Nyt käsittelemme muutamia argumentteja. Yksi on minun, yksi on minun pieni mietintöni 51 artiklasta, työjärjestyksen 51 artiklasta, mutta minä ehdotan, että kun meillä on kerran vähän aikaa vielä eh, keskustella, että keskustelisimme tänä iltana äh, työjärjestyksen uudistuksesta, jonka hyväksyimme, nimittäin kansalaisaloite. Jos teille sopii, niin olkaa hyvä, voitte sanoa jotain tästä. Punto, la señora Gourmay. Kiitoksia tästä. Rova Kurma nyt ei päässyt tänne paikalle, koska hän joutui menemään toisen valiokuntaan. Hän antoi tehtäväkseni esitellä tämän pyynnön valiokunnalle siitä, että hyväksymme tämän oikaisun. Tässä on kyse virheestä, materiaalista virheestä, joka syntyi kansalaisaloite tekstissä. Tässä, erot, vir, tässä on virhe mukaan eh, unohdetaan tämä sopisuusataikan Koreperin kanssa. Virhe muodostuu siitä, että kun on käsitelty, pyritty korjaamaan tätä aloitetta kolmen vuoden ajan. Tämä piti hoitaa kolmessa vuodessa sen jälkeen, kun alettiin soveltaa itse aloitetta, siis yksi vuosi sen jälkeen, kun tämä aloite on hyväksytty ja tullut voimaan. Tämän tarkistuksen esitti juuri puheenjohtajamme aikanaan niin hän teki sellaisen ehdotuksen, että kun todella aletaan soveltaa tätä, niin silloin 12 vuoden kuukauden ajan tässä aikaa sille, että jäsenvaltiot voisivat tehdä tarvittavat päätökset, mitä tulee täytäntöpanon niin, että tämä tarkistus tapahtuu neljä vuotta sen jälkeen, kun käytäntö on tullut voimaan, eikä vain kolme vuotta sen jälkeen, kun se tullut voimaan. Tässä on päätös, joka meidän pitää tehdä täällä valiokunnassa, jotta sitten jatkossa päätetään myös asiasta myös täysistunnossa. Ja jotta sitten kun neuvosto vuorostaan tekee korjauspäätöksen 14. helmikuuta, niin me hyväksymme myös tämän muutoksen. Ja niin kuin esittelijät ja varastajat tässä pyytävät, tässä tapauksessa Urva Gurmai, toimintatavan mukaisesti, josta puhutaan 216 työjärjestyksessä. Eh, Selventääkseni tätä hiukan tässä ohjelmassa, jonka minä esittelin teille tämän, eh, tämän, tämän kokouksen aluksi, eh, määriteltiin, että me puhuisimme kohtaan viisi asti ja että huomenna käsittelisimme tätä asiaa. Kollega Guerrero nyt on esitellyt meille tämän asian ja hän on myös sanonut, että tämä sopii kollega Kurmaille. Joten toimimme nopeasti, päätämme tästä kohdasta, kohdasta 11 ja menemme sitten takaisin kohtaan viisi. Te ymmärsitte, mistä tässä on kyse. Kyse on 16 artiklan mukaisesti korjauksesta. Kaikki esittelijät äh, kannattavat äh, sitä. Nyt tarvitaan vain teidän hyväksyntämme. Jos kukaan ei tätä vastusta, tai jos haluamme äänestää, niin voimme äänestää, äh, jotka puoltavat nostavat käteensä. Ei, DAF. I think before we... Mielestäni ennen kuin äänestämme tästä tarkistuksesta, niin meidän kyllä pitää nähdä tämä teksti ennen äänestystä. Me voisimme keskustella siitä koordinaattoreiden kokouksessa huomisaamuna, mutta minulla ei ole täällä tekstiä. Ja minun täytyisi kyllä sen nähdä ennen kuin äänestetään. Niin, kohta 11. Asiakirjan kohta 11. Eh, but, but, ah, now I have a text. Thank you. Ah, nyt minulla. Ecco. Se vuole possiamo fare una cosa. Siccome una cosa molto... Ecco. Voisimme tehdä ihan niin, että annamme itsellemme viisi minuuttia harkinta-aikaa, mutta tämä on ihan yksinkertainen juttu. Luen tämän tekstin korvataan sanat kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta sanoilla kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen soveltamispäivästä. Eli äh, asetus astuu voimaan helmikuussa, mutta haluttaisiin, että nämä kolme vuotta laskettaisiin asetuksen soveltamispäivästä. Eli jos kukaan ei tätä vastusta, niin voimme varmaan pitää tätä oikaisua hyväksyttynä. Onko näin? Hyvä. Kiitoksia. Nyt menemme sitten kohtaan viisi, joka koskee työjärjestyskysymystä. Ja minä, te nimititte minut tässä esittelijäksi. Tässä on kyse seuraavasta asiasta. Kuten tiedätte, 51 artikla työjärjestyksessä määrittelee, että joissain erityistapauksissa puheenjohtajakokous voi antaa kahdelle tai useammalle valiokunnalle mahdollisuuden tehdä yhdessä mietintö täysistuntoa varten. Tämä Artiklautettiin otettiin mukaan viime kaudella, mutta se on aiheuttanut joitakin epäselvyyksiä tulkinnassa, erityisesti kollega Lainen ja kollega Leene, jotka ovat ka- CD ja ympäristö- ja oikeus- ja asian valiokunnan puheenjohtaja ja ympäristöasian valiokunnan puheenjohtajat ovat pyytäneet meidän valiokunnaltamme lausuntoa kolmesta asiasta. Ensinnäkin pitäisi määritellä, onko tämä kahden tai useamman valiokunnan yhteistyö 51 artiklan mukaisesta toimiva ainoastaan ensimmäisessä käsittelyssä lainsäädäntötyössä, vai myöskin seuraavissa vaiheissa. Ja toinen kysymys oli että pitäisi määritellä, onko, tarkoittaako tämä yhteiskokousmenettely myös sitä, että ne, se toimivalta, jota valiokunnilla on täysistunnoissa, esimerkiksi tehdä muutoksia tekstiin ja niin poispäin, pitäisikö näitä toimivaltuuksia harjoittaa 51 artiklan mukaisesti myöskin yhdessä vai ei. Ja Kolmanneksi, täytyykö tätä yhteistoimintaa harjoittaa myös seuraavissa vaiheissa, delegoiduissa toimissa ja muissa. Nämä kirjeet, joita me saimme, käsittelevät menettelytapoja. Kollega Lainen ehdotti, että että muutettaisiin työjärjestystä ja kollega Leen ehdotti, että tulkittaisiin työjärjestystä kirjeen muodossa. Tämä ehdotus, jonka minä olen teille työasiankirjan muodossa antanut, on se, että muuttaisimme työjärjestystä siksi, että 51 artiklan tulkinta yhdessä 50 artiklan ja 49 artiklan kanssa minun mielestäni vaatii muutosta. 51 artikla alkaa sanoen, että jos 49 yksi, arti, yksi kohdan ja 50 artiklan mukaiset ehdot täyttyvät ja puheenjohtajakokous on vakuuttunut, että asia on erittäin tärkeä, se voi päättää, että sovelletaan valiokuntien yhteiskokousmenettelyä ja yhteisäänestystä. Itse asiassa tästä tekstistä ei oikein ymmärrä, mikä ero tässä on 50 ja 51 artiklan välillä. Itse asiassa tässä on selkeä ero ja sitä pitää selkeyttää työjärjestyksessä. 49 artiklassa käsitellään normaalia tilannetta, jossa useammat valiokunnat ovat kiinnostuneita aiheesta ja yhdellä valiokunnalla on selkeästi toimivaltuus, mutta se tulee pyytää lausunto useammalta valiokunnalta. Tässä on kyse siis lausunnosta. Mekin teemme niitä usein ja niitä saamme usein. Tämä on ihan yksinkertainen tilanne. 50 artikla esittää kaksi eri vaihtoehtoa. Joko sama lainsäädäntöehdotus Siinä on kaksi osaa. Toinen kuuluu yhden valiokunnan toimivaltuuteen ja toinen toisen valiokunnan toimivaltuuteen. Tai sitten on tilanne, että on vaikea määritellä, mikä valiokunta on toimivaltainen. Tässä tapauksessa määritellään, että yksi on vastuuvaliokunta, mutta että toisella valiokunnalla on erityisiä oikeuksia, mitä tulee sen oman toimivaltuuden alaisiin kysymyksiin. Tai E, ja tässä tapauksessa yhden valiokunnan jättämät tarkistukset joko hyväksytään sellaisenaan tai ne voidaan esittää vielä erikseen täysistunnossa. Ehdotus, jonka minä teen, on, että eri, tehdään ero 50 ja 51 artiklan välillä ja sanotaan, että 51 artiklaa käytetään silloin, kun on mahdotonta määritellä, mille valiokunnalle tämä eh, ehdotus kuuluu. Ja lisäksi, kuten jo 51 artikla sanoo, kyseessä on oltava erityisen tärkeä asia. Ja tällaisessa tapauksessa ää, eh, tämä tehtävä voidaan antaa kahdelle valiokunnalle tai, kahdelle tai useammalle valiokunnalle. Kaksi ehtoa siis. Tämä asia koskee selkeästi useampaa valiokuntaa ja kyse on erittäin tärkeästä asiasta. Ja tällä tavoin tehdään ero 50 ja 51 artiklan välillä. Mutta jos näin on, niin on varsin yksinkertaista vastata meille esitettyihin kysymyksiin, koska jos tehtävää ei voida tarkasti määritellä, niin on aivan selvää, että se on annettava useammalle valiokunnalle. Ja silloin useammalla valiokunnalla on toimivaltuus koko lainsäädäntöprosessin ajan. jos asia saadaan käsiteltyä yhdessä käsittelyssä, niin silloin se on vain ensimmäisen käsittelyn ajan, mutta jos täytyy mennä koko lainsäädäntö prosessi läpi ja on mentävä sovitteluneuvoston ja parlamentin välillä, niin silloin kummankin valiokunnan on tehtävä yhteistyötä koko tämän prosessin läpi. Kun on kyse delegoiduista säädöksistä, toimeenpanosäädöksistä, ja jos kysymys on jo ratkaistu, niin voidaan menettelytapojen yksinkertaistamista joko kummankin valiokunnan pyynnöstä tai yhden valiokunnan pyynnöstä tai puheenjohtajakokouksen päätöksestä mitä tulee täytäntöönpanovaiheeseen, niin toimivaltuus annetaan ainoastaan yhdelle valiokunnalle. Tämä on se tilanne, jonka nyt teille esittelen. Jos haluatte, niin voimme nyt käydä keskustelua. Kollega Grote. Kollega Grote. Ja, vielen Dank, Herr. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tästä ehdotuksesta, jonka meille teitte. Menneisyydessä minäkin useasti olen ollut uhrina valiokuntien toimivaltuuskiistoissa. Olen ympäristövaliokunnan ja teollisuusvaliokunnan jäsen. Sitten kun oli kyse henkilöautojen päästöistä, niin sitten puheenjohtajat kiistelivät siitä, kuka on vastuuvaliokuntana ja sisämarkkinavaliokuntakin oli tässä mukana. Ehkä tähän pitäisi laittaa myös joku aikaraja, koska usein neuvostossa oltiin vielä paljon pidemmällä ja parlamentissa vielä kiisteltiin siitä, että kuka on toimivaltoinen. Ehkä olisi järkevää laittaa tähän jonkinlainen aikaraja ja sanoa, että jos valiokuntien puheenjohtajat eivät pääse yhteisymmärrykseen, niin sitten mennään tähän menettelyyn. Tästä pitäisi ehkä vielä keskustella. Tämä on ihan spontaani ehdotus joskus Minä en ole nyt ihan viimeiseen pilkkuun asti pohtinut, että toimiiko tämä, mutta tähän mennessä on ollut niin, että on ollut hyvin vaivalloista, kun valiokuntien puheenjohtaja ovat päässeet yhteisymmärrykseen esimerkiksi vahvistetusta yhteistyöstä, niin mikä yhteistyössä olevan valiokunnan tarkistuksesta menee suoraan täysistuntoon ja niin poispäin. Tämä on ollut hyvin vaivalloinen ja aikaa vievä prosessi, joten ehkä pitäisi pohtia, eikö tähän voisi laittaa jonkinlaista aikarajaa niin, että nämä menettelyt täällä parlamentissa hiukan nopeutuisivat. L'articolo 188, quando Artikla 188, siinä puhutaan valiokunnan määrittelystä. Siinä määritellään jo äh, aikarajat. Täytyy katsoa, ovatko ne sopivat, mutta aikarajat siellä on jo määriteltynä. Jos ei muita kysymyksiä ole, voimme asettaa tarkistukselle määräajan. Ah, olkaa hyvä. Minä halusin vain vielä tukea sitä, mitä kollega Grotte sanoi. Voin ainoastaan vahvistaa tämän. Meillä on ollut toimivaltakiistoja oikeusasianvaliokunnan ja kuluttajasuojavaliokunnan välillä. Ne ovat kai ennen olleet sama valiokunta ja nyt kiistelemme jatkuvasti eri mietintöjen kohdalla toimivaltuuksista. Tämä ei ihan selvästi käy ilmi aine. Ja viimeinen esimerkki myöskin Ekonissa meillä on useampia ongelmia. ekonon on vastuussa rahoituslaitoksista, oikeusasian valiokunta on vastuussa y- yritysoikeudesta, mitä sitten, jos nämä kaksi tulevat yhteen. Meillä on siis useasti näitä toimivaltakiistoja valiokuntien välillä. Ja sitten tämä loppujen lopuksi päätetään vain jossain, eikä se minun mielestäni aina ole ihan niin selvää, miten se päätetään. Joten minunkin mielestäni tällainen aikaraja olisi todella hyvä, koska tämä usein venyy loputtomiin, erityisesti kun on kyse valiokunta-aloitteisista mietinnöistä. Kyllä, minun äh, nähdäkseni 51 artiklan tarkoituksena on todellakin äh, ratkaista asiat mahdollisimman nopeasti ja välttää se, että konflikteista tulee loputtoman pitkiä. Kun on kyse äh, hyvin tärkeästi aiheesta, niin käsitellään asia yhdessä ja lopetetaan kiistat. Äh, eli pakotetaan tällaiseen yhteistoimintaan silloin, kun on kyse tärkeästä asiasta ja halutaan viedä asia nopeasti eteenpäin. Tärkeää on se, että asia koskee useampaa valiokuntaa ja on todellakin tärkeä. Minä ehdottaisin, että teemme tällaisen muutoksen työjärjestykseen. Se on varsin yksinkertainen, siinä ei ole suuria ongelmia. Voimme varmaan jät- määritellä tarkistukselle määräajan 15. maaliskuuta. Käykö se? Hyvä on. Öö, määrittelemme tarkistuksen jätän määräajaksi 15. maaliskuuta illalla. Muita asioita ei taida olla esityslistalla. Huomaan, että kollega Brock on tullut tänne. Mutta kollega Brock kertoo meille huomenna aamulla erittäin tärkeästä kysymyksestä, nimittäin sopimuksen muutoksesta. Me olemme tässä nyt päättämässä kokousta, olemme siirtäneet huomiseen tämän asian Ensin meillä on koordinaattorien kokous huomenna. Sen jälkeen, mitä muuta meillä on esityslistalla, niin sitten meillä on Rova Wallis, joka kertoo meille yhteistä avoimuusrekisteristä ja sitten kello 10.30 näin laskimme kuulemme kollega Brokkia ja kollega Gualtieria sopimuksen uudistamisesta.